start, nevertheless. It is far from the main building, therefore I... Olemme kaukana päärakennuksesta, siksi uskon, että jotkut ihmiset ovat vielä matkalla tänne. Nyt jatkan saksan kielellä. Hat jemand was gegen die... Onko jotain esityslistaan liittyvää? Ilmeisestikään ei. Ja viime kertaisen kokouksen pöytäkirja, pöytäkirjat ne on ed- ovat edessä. Jos jotain huomautettavaa on, niin voitte kommentoida, mutta jos mitään ei ole, niin katso, voidaan hyväksyä pöytäkirjat. Tänään tulkkausta ei kaikille kielille voi järjestää. Slovenia esimerkiksi tänään ei ole, sen ehkä huomasitkin jo, mutta muille tulkkaus järjestyy. Hollantia voi puhua, mutta sitä ei Kuulla sitten sihteeristöltä on täällä uusi kollega Rouva Sekalensa. Tervetuloa. Jos nousette seisomaan, niin kaikki näkevät, miltä näytätte. Olitte ennen e valiokunnassa. Totesin, että meillä täällä mennään kulttuurihenkisemmillä, ystävällisimmillä linjoilla annamme kyllä kaikkien elää ja vaikuttaa mutta ystävällisesti. Eli tämä huomio liittyen vähän niihin näkemyksiin, joita minulla on FEM-valiokunnasta, mutta jäänkö se nyt tässä on muutama hankaluus. Tänään kymmenen maissa minun pitää mennä toiseen kokoukseen, mutta palaan tänne sitten. Ja kun kollega Fontana tulee paikalle, hän voi sitten johtaa kokousta sen aikaa. Viime kertaisen kokouksen jälkeen trilogitapaamisia on järjestetty useampia. Erasmus for All aiheen tiimoilta tavattiin kolmannen kerran viime maanantaina ja 11. ja 19.3. sitten myöskin trilogit pidettiin, eli viimeisin oli eilen ja uusi nuoriso-ohjelma yleinen äm, ammatti koulutusasia eh, myöskin ovat olleet esillä. Eli kolme trilogia. Ensinnäkin koulutus tekniseltä kannalta katsottuna, sitten urheilu ja nuoriso. Vaikutelmani on sellainen, että neuvosto ja sen puheenjohtaja ovat varsin mm, halukkaita tulemaan vastaan ja aika hyvä keskusteluilmapiiri oli. Belgia Benapatu ja, ja Clarkin ovat olleet mukana näissä tapaamisissa. Yleistavoitteista koulusuvun osalta keskusteltiin sitten nuoriso ja urheilu, nostettiin esiin ja onnistuttiin lähestymään monissa kysymyksissä, eli järkevä oli lähestymistapa neuvoston puolella myöskin komissiossa. Ja sitten koulutus ja urheilu ja liikkuvuus ja yhteistyökysymykset, näissä melkein jo sopu löytyi. Avoimeksi jäivät horisontaaliset kysymykset, jotka useissa kohdin esiin nousevat. Ja tämä jätettiin nyt sitten vielä hautumaan koska muissa ohjelmissa samat asiat tulisi myöskin huomioida. Esimerkiksi täytäntöönpano delegoidut säädökset eh, on tärkeää, että asiat huomioidaan samalla tavoin näissä kaikissa. Kuitenkin konstruktiivisesti toimittiin. Mastalon kysymyksestä ei kuitenkaan vielä keskusteltu, koska neuvosto ei itsekään tiedä, miten haluaisi asian esiin nostettavan. Eli olemme tulleet omalta osaltamme kyllä neuvostoa vastaan ja ehkä ensi kerralla asia sitten nousee esiin. Ja yksi asia on vielä jäänyt avoimeksi nämä brand names-asiat. Tämä otsikko otetaan tarkastelun ensi kerralla, mutta vaikutelmani kuitenkin on sellainen, että mitään kapuloita ei olla tässä rattaisin laittamassa. Eli uskon, että voimme olla luottavaisia tämänkin suhteen. Ensi maanantaiksi oli ajateltu kokousta, mutta sitä lykättiin, koska neuvostolta puuttui vielä mandaatti. Se saa sen vasta tämän kuun lopulla, eli huhtikuussa 9.4. ilmeisesti, tai 8.4. voimme jatkaa asian tarkastelua. Siis kaiken kaikkiaan trilogissa edetään ihan hyvin. Creative Europe-asian tiimoilta sitten 28. helmikuuta oli ensimmäinen tapaaminen yleisluontoinen eh, tunnustelukeskustelu. Tuolla on vielä neuvostolla ei mandaattia ollut. Kuitenkin tapasimme tuolloin ja Irlanti neuvoston puheenjohtajana vasta 6.3. sai mandaattinsa ja huomen aamulla sitten ensimmäinen varsinainen trilogikeskustelu käydään eh, rakenteesta, logosta, tavoitteesta, määritelmistä ja myöskin eh, tarkkailijan roolista ja näistä eh, kreatiivisista eh, Creative Desks-kysymyksistä, koska tässä myöskin on näkemyseroja jäsenmaiden välillä. Ja sitten Europe for Citizens, tämä hankalampi ehkä asia. Tässä nyt on asia kyseessä, jossa pitäisi olla yhteispäätösmenettelystä kyse, mutta näin ei käytännössä ole. No, me lähdimme liikkeelle eh, sillä tavalla ikään kuin lähdettäisiin liikkeelle siitä, että yhteispäätösmenettelyssä mennään, ja näin toiveemme aiomme esittää neuvostolle. Ehkä yllättävää eh, oli se, että komissio ja neuvosto olivatkin varsin halukkaita tulemaan meitä vastaan. Eivät ihan heti kättelyssä, mutta kun herra Takulan kanssa olimme asiasta keskustelleet, niin ihan ilman champagnea kilistelyjä päästiin asioissa eteenpäin. Joidenkin kohtien osalta tekstiä ei ole muutettu ja nyt neuvosto pyrkii sitten Koreperissä eh, asioita selvittämään. Ja jos Koreper asian hyväksyy, on taas palattava neuvottelupöydän ääriä ja mietittävä, mitä tehdään seuraavaksi. Pidämmekö kiinni omista eh, kannoistamme ja tästä oikeudellisesta oikeudestamme vai ähm, olemmeko käyttäjäystävällisyyden nimissä ehkä valmiimpia hyväksymään kompromissin, mutta tähän vielä palataan. Kuitenkin hyvin tässäkin on edetty ja haluaisin kiittää kollegoita, jotka aina paikalle pääsivät ja osallistuvat myöskin kokouksen valmisteluun ja olivat avoimia myöskin äh, sellaisille muutoksille, ähm, jotka eivät ihan olleet omien ehdotusten mukaisia, mutta että tällä tavalla oli mahdollisuus ajatella kompromissia neuvoston ja parlamentin kom, komission suuntaan. Tässä nyt siis hieman raporttia näistä kolmesta kysymyksestä. Creative Europe on ehkä näistä hieman hankalampi, koska emme ole vielä varsinaisiin neuvotteluihin päässeet. Enkä ole ihan varma siitä, kun pidetään mielessä tämä rahoitustilanne, joka on vielä auki. En tiedä, voidaanko näitä lainaisuuksia tässä kunnolla vielä huomioida. Sama ongelma koskee myöskin koulutusta, koska neuvostossa näiden ronskysymysten osalta tilanne on ongelmallinen. Eri maiden luottolaitoksetkin on tässä huomioitava ja niin edelleen. Tässä oma alustuksen. En tiedä, haluaako joku esittää kysymyksiä tai kommentoida. No, jos ei, niin mennään kohtaan neljä esityslistalla. Uhanalaiset kielet EU-ssa aiheena seuraavana. Alfonsi esittelijänä uhanalaiset kielet ja kielellinen monimuotoisuus. Tällöin ei siis puhuta välttämättä vähemmistökielistä. Vähemmistökieli olemme täällä jo usean otteeseen eh, viime vuosina tarkastelleet, ja näin ollen tarkistuksissakin tämä on mielessä pidettävä. Vähemmistökielet ovat eri asia kuin uhanalaiset kielet, ja se on syytä mielessä pitää siinä vaiheessa, kun esimerkiksi tarkistuksia laatii. Väärään suuntaan meneviä tarkistuksia en aio hyväksyä, koska muuten joudutaan laajaan keskustelun aiheesta, joka jo on käsitelty. ymmärrykseni mukaan 3000 kieltä ovat vaarassa kadota. Ja on erittäin tärkeää, että tarkastelemme tätä aihetta. Se on eri kulttuuristen identiteettiemmekin kannalta tärkeää. Ja ryhmä on asiaan paneutunut ja herra Alfonsi tältä pohjalta päättyi laatimaan mietintöä. Olemme kutsuneet paikalle tänään useita asiantuntijoita ja on hienoa, että päästä paikalle maailman äh, uhanalaisten kielten Atlaksen päätoimittaja. Tervetuloa. Kyseessä on hanke, jota UNESCO vetää. Olette ensimmäinen puhujamme, ja Rouva Nietzsche, joka sitten edustaa alueellisten tai vähemmistökielten peruskirjaa Euroopan neuvostosta. Mutta muistakahan, hyvä Roa, että tänään puhutaan uhanalaisista kielistä, etteivät asiat tässä mene sekaisin. Ja sitten rouva Saclemon Fernando. Kielellisen moninaisuuden edistämisen verkostosta Brysselistä. Ja herra Price Jones. Jälkeen johtaja kielellisen moninaisen edistämisen keskuksen johtaja. Ja johdatte siis suomalaisten kielten yksikköä. Ensimmäisen puheenvuoron saa herra Alfonsi alustusta varten ja sitten asiantuntijapuheenvuorot. Sen jälkeen kullekin puheaikaa 10 minuuttia ja sitten kysymykset ja kysymysten jälkeen vastausmahdollisuus asiantuntijoille. Alfonsi, olkaa hyvä. Merci, madame président. Kiitos, puheenjohtaja. Minä annan meidän vieraillemme pian puheenvuoron. Haluan kiittää sitä, että kaikki ryhmät halusivat tämän tärkeän asian ottaa esityslistalle. Tämä, tässä on kyseessä eurooppalainen kulttuuriperintö, sen jatkaminen, sen säilyttäminen sellaisessa tilanteessa, jossa voidaan nähdä, että tilanne on huolestuttava. Kielelliset yhteisöt, joilla on eurooppalainen kieli perintönä, niin he ovat sellaisessa tilanteessa, jonka he kokevat epätoivoiseksi ja pitää katsoa, kuinka voidaan välttää se, että menetetään tämä kulttuuriperintö. Minä haluaisin myös lisätä muutaman asian. Me työskentelemme näiden kieliyhteisöjen puolesta, me työskentelemme myös Euroopan puolesta. Kielinen monimuotoisuus on eurooppalainen peruskivi. Ja näiden kielten, näiden tämän kulttuuriperinnön kautta tähän liittyy useita kulttuurisia toimia, taidetta, ruokakulttuuria. Tässä on suuri taloudellinen mahdollisuus, jonka kulttuuri voi tuoda Euroopan taloudelle, ja tähän on hyvä perehtyä. Minä annan puheenvuoron meidän vieraille. Kiitos. Fonsi, uh, now je donne la parole à... Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi herra Mosley, olkaa hyvä. Thank you. Um, ladies and gentlemen, it's a great honor and privilege to... Hyvät naiset herrat, minulla on suuri ilo ja kunnia olla täällä kertomassa teille muutama sana Unescon maailman uhanalaisten kielten atlaksesta. Tuon tänne mukanani englanninkielisen ja ranskankielisen version tästä, joten mikäli joku teistä haluaa nähdä, miltä tämä käytännössä näyttää, niin jälkikäteen teillä on tähän tilaisuus. Haluaisin hieman selittää, kuinka tämä atlas on kehitetty ja kuinka se laadittiin. Kuinka UNESCO määrittelee uhanalaiset kielet? Missä tilanteessa kielen täytyy olla, jotta se saa paikan tästä atlaksesta, uhanalaisten kielten atlaksesta? Yksi tosiasia on se, että kieli on uhanalainen silloin, kun lapset eivät enää sitä opi. Läheisemmin kun tarkastellaan asiaa tässä, täytyy ottaa huomioon lukuisia seikkoja. Täytyy katsoa, kuinka monta henkilöä tätä kieltä puhuu, miten kieli siirtyy sukupuolelta toiselle, kokonaisväestöstä tämän kielen puhujien osuus, yhteisön asenteet omaa kieltä kohtaan ja kielen oppimisen ja lukemisen tarkoitusperia palvelevat materiaalit, kuinka vastataan uuteen mediaan, kuinka suhtaudutaan uuteen mediaan, asiakirjan laatu ja luonne ja tietysti myöskin hallituksen ja eri instituutioiden asenteet ja politiikka mukaan luettuna kielen viran asema ja virallinen käyttö tai käyttämättä jättäminen. Nämä kaikki tekit otan huomioon silloin, kun tarkastellaan, onko kieli uhanalainen vai ei. Ensimmäinen Atlaksen versio perust- julkaistiin 1996 Stream, professori Stephen Wormin johdolla Australian valtion yliopistossa. Siinä oli mukana 600 kieltä, joita pidettiin uhanalaisina – Siinä oli 53 sivua tekstiä ja 12 karttaa. Toinen versio vuonna 2001, niin ikään oli professori Voinin tekemä. Hän sai sen valmiiksi juuri ennen kuolemaansa. Kummassakin versiossa hänellä oli apunaan kansainvälinen asiantuntijaryhmä, joka kuvasi tilan, alueellista tilannetta tekstin, tekstien ja kahdeksan kartan avulla. Ja hän tarkasteli onaisten kielten asemaa värikoodien avulla. Tätä samaa värikoodia käytetään edelleenkin tässä kolmannessa versiossa, joka meillä nyt on. Toisessa versiossa kielten lukumäärä lisääntyy 600-800 ja tekstiä on jo 90 sivua ja 14 karttaa. Tänäkään päivänä tämä ei ollut vielä kaiken kattava tämä asiakirja. Atlas. Norjan hallituksen avulla tätä hanketta pystyttiin laajentamaan lukuisilla tavoilla uuteen versioon, kun mentiin. Nyt se on kahdessa muodossa, sekä digitaalisena online-versiona, joka on saatavilla Unescon verkkosivulta. Ja minulla on tänä päivänä tästä myöskin paperikopioita. Digitaaliversio otettiin käyttöön Pariisissa tai käskettiin liikkeelle vuonna 29. helmikuussa Pariisissa kansainvälisenä äidinkielen päivänä. Ja printattu versio, paperiversio saatiin vuosi myöhemmin espanjan ranskan kielellä niin ikään, joten tämä on nyt kolmella kielellä – olemassa. Yksi tärkeä etu on se, että tänä päivänä tämä Atlas on kaikkien tiedon käyttäjien saatavilla internetin välityksiä, joten kaikki virheet tai puutteet voidaan välittävästi korjata ja ottaa mukaan tähän online-osuuteen Atlaksessa. Muutokset voidaan sitten myöhemmin ottaa mukaan myöskin paperiversioihin. Atlaksen Atlasta on laajennettu. Silloin on tänä päivänä 2500 kieltä tai oikeastaan enemmänkin. Todennäköisesti enemmän kuin kolmas osa kaikista maailman kielistä on siinä nyt mukana. Koska tällä hetkellä kieliä kuolee vähintäänkin yksi parin viikon välein, näin olen kuullut asiantuntijoiden suulla sanottavan, tietystikin toimitusryhmän täytyy ottaa mukaan huomioon myöskin hiljattain kuolleita kieliä joten noin 230 mukana olevista kielistä ovat jo kuolleet 1950-luvun jälkeen Unescon elämän aikana. Näin monta kieltä on jo ehtinyt kuolla. Kartoitusta on muutettu huomattavasti edellisen version julkaisemisen jälkeen. Aiemmin paperiversiot olivat yksivärisiä, kaksiulotteisia karttoja, joissa otettiin huomioon mittakaava, mutta ei mitään topografista tietoa eikä mitään kaupunkia tai maaseutualueita ollut merkitty. Nyt Googlen avulla Atlakseen ei, ole laitettu liikaa kuitenkaan maantieteellistä tietoa, eikä myöskään paperiversioon, koska tämä veisi pää, huomion pois pääasiasta, eli kielistä, mutta siinä on kuitenkin mukana jotakin topografista tietoa, joka mahdollistaa sen, että online-versiota voi zoomata, katsoa eri mittakaava eri mittakaavassa isontaa tai pienentää. Ja online-versiosta voi myöskin valita kielen klikkaamalla symbolia. Sitten saa tietoa kustakin yksittäisestä kielestä napin painalluksella. Mikä olet itse kokeilla tätä? No, minulla ei ole kyllä tietokoneruutua edessäni, mutta tämä on hyvin helppoa. www.unesco.com e Unescon alta se löytyy Culture-otsakkeen alta. Joten siellä on erilaista tietoa. Kieli, vaihtoehtoiset kielet, kielen nimi, vaihtoehtoiset kielet, kansainväliset äh, standardit, äh, ison 639 normi. Ja sitten silloin kielet, jotka on tunnustettu edelliseksi kieleksi, mutta kielen tunnistaminen edelliseksi kieleksi on vaikea käsite. Tämä on kuitenkin tärkeä kriteeri, koska yhtäältä yhdellä kielellä saattaa olla monia nimiä, mutta sitten jotkus, joskus viitataan myöskin murteeseen, ja, joille, ja joskus useammalla kielellä saattaa olla sama nimi, joten koodin avulla pystytään erittelemään kielen erillinen identiteetti. Tässä projektissa kieli, maailma, jaettiin alueisiin suurin piirtein mantereittain. Ja jokaisen mantereen kohdalla sitten laadittiin kartta ja teksti. Meillä oli Pariisissa tällainen webin hoitaja, joka mahdollisti salasanojen antamisen niin, että kukin pystyi sitten laatimaan tällaisen kartan ja muuta tietoa kutakin aluetta varten. Sitten siinä on luettelo ja ryhmit, ryhmejä, ryhmiä, maaryhmiä ja sitten käyttäjä voi sitten luettelosta etsiä maan, ja sitten tietystikin sama kieli voi löytyä useammankin maan al- al- otsakkeen alta, koska kielet eivät tunne rajoja. Ja sitten online-versiosta tällä, tällä tavalla pystyy scrollaamaan tietoa, tai sitten löytää paperiversiosta luettelon sisällysluettelon ja iso koodi, iso koodi saattaa koskea useampaa kieltä, taikka sitten joskus on jopa väärin identifioituitakin kieliä. Joten tarkoituksena on se, että viralliseen koodiluotteluun voidaan tehdä korjauksia, oikaisuja. Joissakin tapauksissa tarvitaan uusia koodeja, taikka sitten vanhaa koodia täytyy muuttaa, Kohdenta paremmin. Kielten kartoitus tässä Atlaksissa on hoidettu niin, että, että maata on, on näytetty pisteittäin, joten jokainen piste on tässä standardin kokoinen, tietyn kokoinen. Pienet pisteet saat helposti kadota ja suuret pisteet, mikä piste on sitä suurempi, mitä enemmän on puhujia. Koska olemme valitettavasti pistejärjestelmän, koskien muuten tästä saattaisi tulla enemmän hämmennystä kuin hyötyä. Joten siksi meillä on edessämme se haaste, että käytämme tällaisia standardipisteitä kaikkein keskeisimpiin paikkoihin kielialueilla. Kieli on joskus sirpaleina sillä täällä eri alueilla, esimerkiksi Siperiassa tai sillä täällä Pohjois-Amerikassa. Ja tämä aiheuttaa lisää ongelmia. Mikäli on muita kieliä näiden pisteiden välissä, niin tietystikin meidän täytyy käyttää useita pisteitä silloin, mutta olemme yrittäneet käyttää näitä pisteitä säästeliästi ja mikäli esimerkiksi on kyse paimentolaisesta tai ihmistä, jotka muuttavat paikasta toiseen, silloin täytyy näitä pisteitä käyttää mahdollisimman vähän. Kukin kieli on merkitty värikoodilla sen suhteen, miten uhanalainen se on. Vaalean, vaaleammasta tummempaan, vaalean keltaisesta mustaan tämä skaala menee. Mikäli koko sukupolvi puhuu samaa kieltä, puhuu kieltä, silloin kieli siirtyy sukupuolelta toiselle. Silloin kieli ei ole atlaksessa, koska se ei ole uhanalainen. Vakaa, mutta uhanalainen on seuraava aste. Tämä tarkoittaa sitä, että kieltä puhutaan suuremmassa, suurimmalta osin koko sukupolven, koko, sulipol, koko sukupolvi tai useimmat sukupolvet puhuvat tätä, mikäli on monikielisyyttä, taikka sitten joissakin kontekstissa puhutaan jotain kieltä tai toiseksi yhteyksissä muita kieliä. Niin tällaisia ei ole Atlaksessa tänä päivänä, mutta ehkä tulevaisuudessa. Meillä on toimituskunta, joka tarkalleen seuraa näiden kielten tilannetta. Sitten seuraava vaihe on herkässä asemassa oleva kieli. Mikäli suurin osa lapsista tai suurin osa puhuu vanhempiensa kieltä, ainakin kotona, tämä on tällainen kieli. Sitten seuraava aste on todellakin vaarassa oleva kieli, mikäli kieltä ei enää opeteta äidinkielenä eikä sitä kotona opeteta ja nuorimmat puhujat ovat vanhempien tasolla. Tämä on tämä taso. Ja sitten vakavasti uhanalainen kieli on kieli, jota vain pelkästään vanhukset ja isovanhemmat puhuvat. Saattaa, että vanhemmat vielä vanhempien sukupolvella ymmärtää kieltä, mutta ei kuitenkaan sitä enää välitä lapsilleen. Sitten meillä on todella uhanalaiset kielet toiseksi tummin väri. Tämä tarkoittaa sitä, että nuoremmat puhujat ovat iso isovanhempien tasolla ja kieltä ei käytetä jokapäiväisessä elämässä. Kukaan ei sitä käytä jokapäiväisessä elämässään. Nämä vanhemmat ihmiset saattavat tosittain muistaa tätä kieltä, mutta heillä ei ole ketään kenenkään kanssa puhua tätä kieltä. Ja se, kuten mainitsin, on olemassa jo kuuleta kieliä, jotka on merkitty mustalla, mikäli kukaan ei puhu tätä kieltä eikä edes muista siitä mitään. Me toimituskunnassa päätimme, että tällaiset kielet, kuten totesin, mikäli teillä on käytetty 60 vuoteen, ne ovat kuolleita. Tämä on kaikkein ristiriitaisin seikka, ja tämä on kaikkein eniten aiheuttanut keskustelua sen jälkeen, kun Atlas on julkaistu. Voisin sanoa paljon enemmänkin, mutta Tällä hetkellä olemme sellaisessa työn vaiheessa, että työ on erittäin mielenkiintoista. UNESCO on luonut säätiön uhanalaisia kieliä varten tämän hyvän tekeväisyysjärjestö, joka toimii isosta Britanniasta käsin. Sen tehtävänä on valvoa ja prosessoida tietoja, joita saadaan online-version käyttäjiltä. Palautetta tulee jatkuvasti. Siitä on tullut jo kahden vuoden ajan, tai oikeastaan neljän vuoden ajan jo, sen jälkeen kun tämä online-versio otettiin käyttöön. Ja nyt on saatu Nykyään, nykyisin saadaan vähän vähemmän tietoa. Alu, alun perin, kun tämä nettiversio saatiin käyttöön, reaktiot tuli hyvin, hyvin paljon yhtäkkiä ihmistä tutelijoilta, mutta nyt niitä tulee pari viikossa. Me tarkistamme kaikkien väitteiden ja vastaväitteiden todenperäisyyden ja teemme mahdollisesti sitten muutoksia näiden perusteella tähän atlakseen. Tämä on hyvin hidasta, vaivalloista työtä. Esimerkiksi näiden merkkien sijainti, uhanalaisuusaste, väestömäärät ja puhujien määrät, luokittelu, kielen luokittelu joko ylös tai alas hierarkiassa, onko kyse kielestä tai murteesta, lähdemateriaaleita, uudet oppikirjat, henkilökohtaiset anekdootit, puhutaanko kieltä vai ei, etnopoliittiset lausumat, vähemmistöjen edustajien suulla, kun he vaativat parempaa kielen ja aseman tunnustamista. Heiltäkin, vähemmistökielten puhiltakin saadaan paljon feedbackia. Ja sitten tarkastan myöskin, kuinka Atas vastaa Unescon kriteereitä. Uskoakseni en voinut puhua enempää, joten mikäli haluatte saada lisää tietoa tai esittää kysymyksiä, niin mielelläni vastaan. Thank you very much, Mr. Mosley. It would have been much easier. Kiitos. Olisi ollut hyvä, jos teillä olisi ollut jonkinlainen e, esitys, joka olisi näkynyt täältä taululta, niin olisi ollut helpompi seurata esitystänne, mutta eipä mitään. Minulla on kyllä täällä esityskin, tällainen PowerPoint-esitys. Päätin mieluummin puhua. Very interesting. No, joka tapauksessa todella mielenkiintoinen esitys. Ja sitten äm, alueellisten ja vähemmistökielten perus Kirjan esittelyä Euroopan neuvostosta. Esitänkö pyynnöt myöhemmin? Ei, funoti. Ne pitää kieltä ylös. Thank you very much. Good morning. Kiitos, hyvää huomenta. Minä puhun Euroopan alueellisia kieliä tai kieliä koskevaa eurooppalaisen peruskirjaan. Tämän ainut sopimus, joka haluaa puolustaa alueellisia kieliä tai kieliä ja niiden edustajia. Alusta lähtien on sanottava, että peruskirjassa ei käytetä termiä uhanalaiset kielet, mutta tämän pohjustuksessa puhutaan eurooppalaisten alueellisten ja paikallisten kielten tilanteesta, ja jotkut ovat uhanalaisia ja, uhanalaisia, ja tässä pyritään peruskirjan avulla joustavasti luomaan laillinen instrumentti, joka pätee kaikkiin mahdollisiin kieliin tilanteesta riippuen. Alueelliset tai vähemmistä kielet määritellään peruskirjassa tietyn jäsenvaltion sisäisellä alueella. Ja tämä kieliryhmä on pienempi kuin valtaväestö, se on eri kuin virallinen kieli ja siihen ei liity eri dialektit tai maahanmuuttajien kielet. Tässä on 25 äh, allekirjoittanutta ja 16 ja EU-jäsenvaltiota on tämän allekirjoittanut. EUn ulkopuolella on jäsenvaltioita, jotka eivät ole hyväksyneet peruskirjaa, ratifioineet peruskirjaa ja jotkut ovat kuitenkin sitoutuneet Euroopan neuvostolle allekirjoittamaan tämän. Ja sellaiset valtiot, jotka ovat, pyrkivät liittymään Euroopan unioniin, niin komissio viittaa tähän Euroopan neuvoston peruskirjan. Ja tässä on tästä mainittu jo päätöslausumassa vuodelta 2003, ja siinä määritellään, että peruskirja on tärkein ö, lakiteksti tällä alalla. Tämä peruskirja on uniki ja ainutlaatuinen lainopillinen teksti. Tämä ei keskity yksilön oikeuksiin, vaan tässä puhutaan siihen, että edistetään alueellisia ja vähemmistökieliä. Tämä asettaa vaatimukset osapuolille sille, että näitä alueellisia vähemmistökieliä pyritään tuomaan esille. Tässä halutaan tuoda julkisen keskustelun vähemmistökielet ja niille halutaan antaa rooli julkisessa keskustelussa, niiden elävyyttä halutaan myös parantaa. Allekirjoittaneet joutuvat tuomaan esille näitä kieliä kulttuurissa, tuomioistuimissa, koulutuksessa, talous- ja sosiaalielämässä ja yritysmaailmassa. Tämä peruskirja haluaa kattaa useita eri kielitilanteita Euroopassa. Ja tapa, jolla tämä tehdään, tekee tästä ainutlaatuisen tekstin. Se on jaettu kahteen osaan, mitä tulee velvoitteisiin. On useita perin, periaatteita toisessa kohdassa, jotka päätyvät kaikkiin vähemmistökieliin tietyn maan sisällä. Ja sitten kohdassa kolme on useita konkreettisia velvoitteita, jotka jäsenvaltiot tai allekirjoittaneet valtiot valitsevat – sellaiset toimenpiteet, joita he panevat täytäntöön, ja he valitsevat nämä toimenpiteet kutakin kieltä kohti, joita näitä toimia, joita he tulevat siis viemään läpi. Nämä ovat kohdassa kolme. Siinä puhutaan siitä, että koulutetaan, opetetaan tällä kielellä pelkästään, ja toinen vaihtoehto on sitten, että opetetaan tätä kieltä. Ja lisäksi voi luoda oman kanavan tai sitten julkaista olemassa olevalla kanavalla toimittaa eri ohjelmia. Ja lisäksi tässä nostan esille vaihtoehtoa, että voi tehdä valituksia tai asioida tällä kielellä. Tämä on tämä peruskirja siis sellainen, että se pätee, sitä voidaan käyttää monissa eri tilanteissa. On olemassa itsenäinen asiantuntijaryhmä, joka toimii seurantakomiteana. Siinä katsotaan, kuinka peruskirja pannaan täytäntöön eri maissa ja tekee suosituksia ja asiantuntija ryhmän perusteella ministerikomitea tekee Euroopan neuvostossa omat suosituksensa. Tähän peruskirjan alle kuuluu 24 eri kieltä, joita 13 ryhmää käyttää. Tässä on suuri lukuisia kieliä, vaikkapa Espanjassa ja Kyproksella oleva arven kieli on vähemmistökieli, Slovakiassa Unkari on vähemmistökieli, Kroati, Bulgaari ja Puola kuuluvat tähän peruskirjaan. Ja siten, että näissä kielissä ei opeteta, mutta näitä kieliä opetetaan. Ja Iris ja muun muassa on Slovakiassa suojeltu kieli. Ja tässä on suositeltu sitä, että tätä kieltä tuodaan esille ja he saavat oppia, jos näin haluavat, Suomessa ruotsi on Suomessa ruotsi, karela ja saami ovat kieliä. Ja tässä on kaikki kolme pohjoissaami, kolttasaami ja inarisaami, jotka kuuluvat tämän sopimuksen piiriin. Saksassa on useita eri kieliä, jotka jotkut ovat runsaasti puhuttuja. Ja Saksa on kulunut tähän jo kymmenisen vuotta. Ja voidaan nähdä, että kuinka tässä on edetty siihen, että vapaaehtoiset opettivat kieltä aikaisemmin. Ja nyt 2010 vuodesta lähtien tätä kieltä tullaan käyttämään perusopetuksessa peruskirjan vaikutuksen avulla. Asiat ovat kehittyneet eivät aivan ideaalitilanteeseen, mutta kehitystä on kuitenkin tapahtunut. Kielitilanteessa on useita kehityksiä, jotka, voidaan, jotka johtuvat nimenomaan peruskirjasta. On joitain tilanteita, joissa kieltä ei tunnustettu aikaisemmin Saksa, Sloveniassa ja tämä arabian kielen, arabian kieli Kyproksella – uusia lakeja on otettu käyttöön. Ja öö, friisiläisiä nimiä saa käyttää Alankomaissa muun muassa. Ja öö, Saksassa on useita paikallisia kieliä, joita saa käyttää. Ja sitten öö, Norjassa on myös saamihallinto, joka on helpottanut tilannetta ja sanoisin, että tämä lyhyt katsaus osoittaa, että tämä peruskirja on erittäin hyvä kielteen edistämisen ja suojelmisen kannalta. Kiitos paljon. Vielen dank. Kiitos. Myöskin osoitus siitä, että eh, olemme jälleen hankalassa tilanteessa, eh, eh, kun puhutaan joko uhanasta kielestä tai vähemmistökielestä, kuten alustukseni totesin joo, On hyvä, että tällainen peruskirja on olemassa ja pitää huolen siitä, että tällaisetkin kielet, jotka ovat aina olleet olemassa, voidaan ottaa uudelleen esiin ja tarjota myöskin mahdollisuus opiskella niitä. Balkanin alueella esimerkiksi pyritään nyt myöskin siihen, että saataisiin hyväksytettyä tämä peruskirja. Ja hyvänä esimerkkinä tästä voidaan mainita Serbia, Ovodina, jonka parlamentti eh, käännöstyön on aina tehnyt kuudelle kielelle. Makedonia eh, sitten on nyt tilanteessa, jossa Albania on otettu viralliseksi kieliksi parlamentin toimissa. Aikaisemmin näin ei ollut. Eli tämä on osoitus siitä, miten peruskirja on vaikuttanut eh, on vaikuttanut ja saanut aikaan sen, että kulttuurisen identiteettiin liittyvät seikat huomioidaan. Mutta uhanalaisista kielistä ei tässä vielä puhuta, vaan vähemmistökielistä. Eli kannattaa olla tässä nyt varovaisia, kun mietitään sitä, mitä otetaan oman tekstimme mukaan. Ja sitten herra Vincent Ferrando kielellistä monimuotoista, kielellistä monimuotoisuutta edistävästä verkostosta. Olkaa hyvä. La invitación. Kiitos. Ja ensin haluaisin lämpimästi kiittää kutsusta tänne ja haluaisin verkostomme eh, nimissä eh, pyytää, että tutustuisitte hieman siihen, mitä verkostomme NPLD-verkosto tekee. Verkostomme on seitsemisen vuotta vanha. Se perustettiin vuonna 2006 kun havaittiin, että on tietynlainen tyhjiö, kun puhutaan joistain niin sanotuista alueellisista tai pienten valtioiden eh, kielistä. Nykyinen verkoston rakenne on sellainen, että meillä on puheenjohtaja, Jenne Viskide Fris toimii puheenjohtajana eh, Islandista, ja sitten on kaksi varapuheenjohtajaa, jotka puheenjohtajaa auttavat ja varapuheenjohtajat tulevat Katalaniasta ja sitten Suomesta. Meillä on myöskin poliittinen neuvonantaja ja hankejohtaja. Saamme tukea myöskin Euroopan komissiolta. Olemme saaneet Lifelong Learning-ohjelman puitteissa vuosille 2013-2015 rahoitustukea. Ja 138 000 euroa on tukisumma, jonka olemme komissiolta saaneet. Ja kun puhutaan konstitutionaalisista alueellisista ja pientivaltioiden kielistä, voi kysyä, miksi keskitymme näihin, emmekä esimerkiksi alueellisiin, uhanalaisiin tai vähemmistökieliin. No, tähän on helppo antaa vastaus. Olemme tarkastelleet monia kieliä, eh, pienten maiden kieliä ja myöskin sellaisia, jotka voidaan katsoa ihan virallisiksi kieliksi, kuten eh, esimerkiksi Viro. Olemme myöskin alueellisia kieliä tarkastelleet, esimerkiksi eh, kymriä, paskia ja katalaania ja sitten joitain uhanalaisia kieliä, joiden osalta virallinen tunnustaminen tulisi mahdollisimman pian saada. Näistä esimerkkinä voi mainita korsikan kielen ja bretonin. viralliset kielet, alueelliset kielet, uhanalaiset kielet, vähemmistökielet. Nämä ovat todellakin varsin laaja kirjo erilaisia eh, kieliryhmiä. Esimerkkinä kannattaa mainita iiri, joka on Euroopan unionissa virallinen kieli, jota 77 000 ihmistä aktiivisesti käyttää. Jos tätä vertaa esimerkiksi katalaaniin, niin eh, sitä puhuukin 10 miljoonaa ihmistä. Mikä sitten yhdistää näitä kieliä? Kun puhutaan pohjoisista kielistä, Suomesta Ruotsissa puhuttuna kielenä tai päinvastoin, ja sitten eteläisen Euroopan osalta Korsikasta, Katalaanista tai Baskista tai itästä Euroopasta puhuttaessa esimerkiksi Virosta tai Kymristä tai Iiristä. Nämä ovat kaikki yhteisöjä, jotka, yhteisöjä, jotka ovat liittyneet täysjäseninä MPLD-verkostoon ja yhdessä mietitään, eh, mitkä olisivat hyvät periaatteet ja käytänteet näiden kielten vahvistamiseksi jotta ne huomioitaisiin myöskin eurooppalaisissa poliittisissa päätöksissä ja jotta yhteistyö olisi mahdollista eri toimielinten suuntaan myöskin esimerkiksi komission ja parlamenttiin päin ja jotta Euroopan tasolla voidaan käynnistellä aloitteita ja hankkeita näiden kielten tukemiseksi ja elvyttämiseksi. NPLD tässä yhteydessä on varsin vahva väline, eh, jotta saadaan eri kieliryhmät eh, tapaamaan toisensa ja tutustumaan toisensa tämän verkoston kautta. Ja tällaiset siteet, Euroopan laajuiset siteet, ovat tärkeät. Tällä tavalla saadaan esimerkiksi pohjoinen, eteläinen eh, ulottuvuus kohtaamaan toisensa. On kuitenkin muistettava se, että verkostomme ei eh, tarkastele eh, menneisyyttä ja mm, unelmoi siitä. NPLD-verkosto toimii, eh, jotta se huomioisi ajankohtaiset kysymykset ja suuntaukset, kun puhutaan alueellisista ja pienten valtioiden kielistä. Eli se keskittyy nimenomaan tiettyihin temaattisiin kysymyksiin, kuten talous, kasvu, kilpailukykyisyys ja mikä rooli eri kielillä voi olla tässä prosessissa. Myöskin maahanmuutto, liikkuvuus ja kielet dynamiikan lähteenä ovat myöskin esillä. Tämän lisäksi pyrimme edistämään eurooppalaista tiekarttaa kielellisestä monimuotoisuudesta puhuttaessa. Ja tässä Euroopan parlamentilla, komissiolla, eri kieliyhteisöllä on oma tärkeä roolinsa. Ja kun tarkastellaan talouden ja kielen välistä yhteyttä, olemme toteuttaneet tutkimuksen eh, Geneven yliopistossa sen tarkastelemiseksi, mikä voi olla kielten rooli, varsinkin keskikokoisten ja pienten kielten rooli yhteydessä talouteen. Ja tämä raportti sai aikaan varsin mielenkiintoisia tuloksia sen suhteen, mikä voi kielen rooli näissä kysymyksissä olla. Esimerkiksi suuret kielet, pääkielet, kuten englanti, Espanja, Ranska, selvää on, että eh, niillä on suora yhteys, kun ihmiset esimerkiksi pyrkivät hankkimaan parempia työpaikkoja, mutta eh, raportti osoittaa sen, että myöskin paikallisia kieliä on tuettava, jos halutaan paikallisen tason kilpailukykyä parantaa. Ja tämä on erittäin tärkeää varsinkin, kun nykytilanne huomioidaan. Ja sitten tutkimuksesta kävi ilmi myöskin se, että tarkasteltiin kielten vaikutusta eh, innovatiivisuuden ja dynamiikan kannalta ja havaittiin, että eh, ne, jotka pieniä kieliä puhuvat, puhuvat ja käyttävät usein varsin monia muitakin kieliä. on selvää, että eh, esimerkiksi katalanin puhuja puhuu myöskin espanjaa tai korsikan kielen puhuja myöskin ranskaa. Eli tällaiset ihmiset ovat vähintään kaksikielisiä, jos eivät jopa kolmi nelikielisiä. Ja toisaalta olemme tarkastelleet kielen yhteyttä liikkuvuuteen, maahanmuuton myöskin. Varsin usein taloudellisista syistä ihmiset lähtevät liikkeelle. On muitakin syitä työnhakuun, voidaan lähteä henkilökohtaisista syistä myöskin on eri syitä siis sille, miksi ihmiset liikkuvat. Ja jos katsotaan esimerkiksi eh, Katalaniaa, niin siellä ihmiset puhuvat katalaania ja espanjaa, ja heille näin tarjoutuu melko helposti mahdollisuuksia lähteä, mutta jos he vaikkapa lähtevät Belgiaan, niin sitten tilanne saattaa muuttua varsin eh, monenkirjavaksi. Eh, lapset puhuvat ehkä ranskaa, hollantia, englantikin tulee kuvaan mukaan, eli ollaan varsin monikielisessä kielimaailmassa. Tai jos esimerkiksi marokkolainen muuttaa Alankomaihin, niin lapset sitten puhuvat eh, baskia, katalaania ja sitten arabiaa eh, vielä. Eli tässä tulee varsinaisia kielellisiä kirjavuuksia. Eli voidaan todellakin puhua kielellisistäkin liikkuvuudesta Euroopassa, mutta ongelmana on se, kuinka säilyttää kaikki nämä kielet myöskin tuleville sukupolville, koska on nähtävä kielet eh, suurena aarteena myöskin tulevaisuudessa. Eli sosiaalisestikin tarkastellen voidaan katsoa, että monikielisyys luo myöskin vaurautta ja on osoitettu, että jos käytettäisiin vain yhtä kieltä, niin se aiheuttaisi enemmän kustannuksia kuin jos kieliä on paljon. Eli työpaikkojen luominen, sosiaalinen kehitys ja työ näkymät. Näitä tarkasteltaessa on erittäin tärkeää tukea kielellistä monimuotoisuutta. Ja tätä hanketta on ollut tukemassa François Alfonsi Euroopan parlamentissa kuin myöskin Kinga Gaalla, e, joka toimii tässä uhanalaisten kielten ryhmässä ja tapaaminen e, tullaan järjestämään Irlannin suurlähetystössä 11. päivä huhtikuuta ja kaikki tulette saamaan kutsun kyseiseen tapaamiseen ja tapaamissa tarkastellaan sitä, kuinka tukea pieniä kieliä ja uhanalaisia kieliä. Ja olette kaikki lämpimästi tervetulleita. usein puhutaan demokraattisesta vajeesta, on muistettava, että demokratiaa on myöskin se, kuinka kohtelemme pieniä kieliä. Eli NPLD todellakin pyrkii nyt mahdollistamaan sen, että kaikki pienetkin kielet saavat äänensä kuuluvin. Euroopan eri kolkilta, eikä kenenkään tarvitsisi omasta kielestään luopua. Uskoisin, että meidän on suhtauduttava kaikkiin pieniin ja vähemmistökieliin myönteisesti, jotta kaikkien kansalaisten eh, liikkuvuus voidaan taata. On toimittava monikielisesti ja monikielisyyttä käytettävä välineenä puhuttaessa sosiaalisesta ja taloudellisesta kehityksestä ja tämä voi tarjota myöskin foorumin vuoropuhelulle. Hanke on kyllä kunnianhimoinen, emmekä suinkaan voi toimia yksin. Tarvitsemme tukeanne, mutta teemme yhteistyötä myöskin Euroopan komission kanssa ja teemme yhteistyötä kieliyhteisöjen kanssa ilman myöskin, jotta asioissa yhdessä edistytään. Mutta vain yhdessä toimimalla voimme taata sen, että kaikki voivat omaa kieltään käyttää. Kiitos. Ja. Jetzt kommt noch der ja sitten vielä Jones, kyseisen järjestön eh, johtaja. Eh, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Jos on kuvamateriaalia, niin sitä parempi. Good morning. Hyvää huomenta. Ensinnäkin haluaisin kiittää tilaisuudesta olla täällä tänään. Toivottavasti katsotte, että minun esitykseni on teille hyödyllinen. Olen viime viikkoina kirjoittanut raporttia, joka koskee uhanalaisia kieliä, joten haluaisin kertoa teille jotain tähän liittyvää tietoa ja kertoa kokemuksistani, kun olen tarkastellut kieliä Lisäksi haluaisin antaa teille jonkinlaisen, jonkinlaista esimakua siitä, missä tällä hetkellä Euroopassa ollaan uhanalaisten kielten osalta. Tietystikin jotain tietoa teillä jo onkin näiden kolmen edellisen puheenvuoron jälkeen. Monet huomiot, jotka haluaisin esittää, asettuvat täten oikean yhteyteensä. Kun puhutaan kielestä ja vähemmistökielestä ja uhanalaisista kielestä, tämä on mielenkiintoinen ongelmakenttä, koska käytännössä ei ole mitenkään määritelty, mikä on uhanalainen kieli. Unescolla on tiettyjä kategorioita, luokittelu, mutta vakaa päätös siitä, mikä on uhanalainen kieli tai ei, on erittäin vaikeasti tehtävissä. Mitä tulee määritelmään ja siihen, mitä kielellä tapahtuu, niin paras määritelmä on, löytyy asiakirjasta, jonka ad hoc-ryhmä Unescon alaisuudessa aikaan. He totesivat, että kieli on uhanalainen, mikäli sen, sen puhujat eivät enää koko ajan sitä puhu. Vaikka puhumasta sitä, suurin osa kielistä, jotka eivät ole valtion kieliä, kuuluu tuohon kategorian siksi. Ovatko nämä kaikki kieliset uhanalaisia vai eivät? Nähdäkseni tämä on se kysymys, joka täytyy esittää. meitä pyrkiä, pyrkiä määrittämään, mikä on uhanalainen. Tähän tarvitaan vielä lisää työtä jotta saadaan aikaan kunnollinen määritelmä, onko kunnollista määritelmä, joka on aina vedenpitävä. Mutta kenties tähän voidaan palata vielä myöhemmin. Euroopan unionia kun tarkastellaan, voidaan havaita, että Euroopan neuvosto antoi päätösaseman marraskuussa 2008 ja todettiin, mitä kieli tarkoittaa ja mitä kieli merkitsee Euroopan unionille. Se on yhteistä perintöä, se on rikkaus, haaste kenties ehkä kaikkein sovellinen sana tässä yhteydessä on haaste. Lisäksi se on voimavara Euroopalle. Ja kun tarkastellaan kieliä, Euroopan unioni on voimakkaasti sitoutunut kielien, kielin tällä tapaa. Kaikki huomiot, jotka me teemme, tehdään tuossa valossa. Mikä arvo kielellä on? Mikä tarkastelemme kieliä? Voidaan sitten kysymys, mikä on kielen merkitys, mikä on kielen arvo, miksi sitä kannattaa pitää kiinni, miksi me kaikki voisi puhua Welshia Tämä tekisi minun elämästäni helpompaa, mutta tämä ei tietysti sitäkään ole realistinen ajatus, joten miten me suhtaudumme kielen, mikä on kielten arvo? Ja kun tarkastetaan luovuutta ja innovaatioita ja eurooppalaisia yhteyksiä, silloin kun pyritään parantamaan talouden toimintakykyä ja pyritään olemaan luovia ja innovatiivisia, tämä osoittaa, että ne kielet, jotka puhuvat sujuvasti enemmän kuin, enemmän kuin yhtä kieltä, pystyvät paremmin olemaan myöskin käsitteellisellä tasolla luovia, he ovat luovempia kuin ihmiset, jotka puhuvat vain yhtä kieltä. Tutkimus on tämän osoittanut todeksi. Luovuus ja herkkyys kommunikaatiotilanteissa, mikä myöskin hyödyllistä, on yleisempää, mikäli ihminen puhuu useampaa kieltä. Ja kun puhutaan mediasta, luovasta, taiteen teosta ja muista elementeistä, tämän tyyppistä tekijöistä. Kaikki näihin tarvitaan tällaista luovaa ajattelua ja monet teollisuuden alat etsivät nimenomaan tämän taidon omavia henkilöitä. Kuinka monta kieltä sitten maailmassa on? Me tiedämme, että kieliä on 6 ja 7 tuhannen välillä maailmassa. Mutta kenties tässä yhteydessä kannattaa muistaa, että käytännössä 90 prosenttia maailman kielistä on sellaisia, että niitä puhuu 3 prosenttia maailman väestöstä. Tämä asettaa vähemmistökielikysymyksen ja uhanalaisten kielten kysymyksen oikean yhteyteensä. Suurin osa ihmisistä maailmassa puhuu enemmistä kieltä. Tämä on se, joka kannattaa tässä yhteydessä muistaa. Mikä tarkastelemme puolestaan Eurooppaa ja sitä, kuinka monta kieltä Euroopassa puhutaan, voimme havaita, että vain 3 prosenttia maailman kielistä on peräisin Euroopasta, kotoperäisiä kieliä Euroopassa. 128 kieltä Euroopan unionin sisällä on sellaisia, että pidetään uhanalaisia, mutta 3 prosenttia maailmankielistä vain puhutaan Euroopassa. Eikö meidän siksi pitäisi voida käsitellä näitä kieliä niiden ongelmien yhteydessä, jotka me kohtaamme? Uhanalaisista kielistä vielä, mikä niitä tarkastelee jälleen tämä määritelmä ongelma tässä tulee eteen. Voidaan todeta, että uhanalaiset kielet ovat sellaisia, että puhutaan yleensä maaseudulla, köyhillä alueilla – ja uhanalaisten kielten puhujat eivät useinkaan katso, että heidän kielellään on mitään arvoa. He katsovat, että kielellä ei ole mitään merkitystä ja siksi he eivät välitä tätä kieltä eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Unescon työn valossa voidaan havaita, että on olemassa joukko kriteereitä, joita voidaan käyttää, kun päätetään, onko jokin tietty kieli uhanalainen ja mitä tuolla kielellä, mitä tuo kielityössä ei tee. Se esimerkiksi ei välitä kieltä eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Puhujien määrä on pieni. Tämä jollakin tavalla auttaa. Nämä tekijät jollakin tavalla auttavat määrittelemään, mikä kieli on uhanalainen. Euroopan unionissa tietystikin tiedetään, kuinka monta virallista kieltä tai työkieltä unionissa on. Kuinka monta alueellista tai vähemmistökieltä Euroopassa on. Niin ikään Teillä on myöskin luettelo puolivirallisista kielistä, joita Euroopan unionissa voidaan käyttää. Ja kaikilla kielillä ei ole minkään tyyppistä virallista statusta. Sitten toinen määritelmä tai toinen tapa kuvata alueellisia vähemmistö- tai uhanalaisia kieliä, mitä termiä käytetäänkin, voidaan tarkastella eri puolilla Euroopan valitsevaa tilannetta. Jotkut kiel, joitakin kieliä puhutaan vain yhdessä maassa, ne ovat täysin autoktonos kieliä, eli kotoperäisiä kieliä. Sitten toinen kategoria on olemassa kotoperäisiä ja rätyyttäviä kieliä, kieliä, jotka eivät ole kieliä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Esimerkiksi paskia puhutaan Espanjassa ja myöskin paskia puhutaan Ranskassa. Sitten on rätyyttäviä kieliä. Ja erityisestikin Itä-Euroopassa on hyvinkin monia rajat kieliä. Ja sitten on muita kuin alueellisia kieliä, kuten romanikieli. Tämä on yksi tapa niin ikään pyrkiä määrittelemään näitä kieliä eri luokkiin. Täällä puhuttiin jo peruskirjasta. Peruskirja luo jonkinlaisen rakenteen sille tavalle, jolla me suhtaudumme uhanalaisiin kieliin. Mutta mikäli tarkastellaan suojelun tasoa, jota peruskirja tarjoaa kielille, uhanalaiset kielet useimmiten kuuluvat ensimmäiseen osioon. Toisessa osiossa on puolestaan sellaisia suojelutoimia, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön. Ja suurin osa puhelaista kielistä kuuluu sellaiseen kategoriaan, jossa ei ole millään tavalla määritelty, minkälaisia tukitoimia näitä kieliä kohtaan otetaan käyttöön. Siirtääkseni nyt eteenpäin rahoituskysymykseen. Voimme havaita, että jälleen kerran ainoa mittatikku, jota tässä voidaan käyttää, liittyy vähemmistökieliin. Vähemmistökieliä varten on ollut 1983 tuota vuodesta lähtien tuki toimia budjettikohdasta yhteensä 3,35 miljoonan eurosta euron arvosta, mutta 90-luvulla katsottiin, että tuo budjettikohta oli laiton ja se lopetettiin. Ja kun tarkastellaan viimeisintä tietoa, joka minulla on tiedossa, niin alueiden komitea vuonna 2011 pisti merkille, että politiikka, joka kohdistuu kielellisiin vähemmistöihin ei ole riittävän hyvin rahoitettua. Kuinka näitä kieliä sitten rahoitetaan ja tuetaan ja kuinka tehdään, niin otetaan käytännössä hankkeita ja autetaan näiden kielten puhujia itse hankkimaan rahoitusta. Tämä on ongelma. Euroopan unionilla on ollut lukuisia poliittisia asiakirjoja ja aloitteita, joissa on pyritty tukemaan monikielisyyttä ja kielten moninaisuutta. En nyt käy läpi koko tätä luetteloa. Luettelo on hyvinkin pitkä viimeisten kymmenen vuoden ajalta, jolloin monikielisyyttä on tuettu. Lisäksi on keskusteltu siitä, kuinka vähemmistökieli pitäisi tukea, pitäisikö olla jonkinlainen erillisvirasto vai jonkinlainen verkosto pikemminkin. Komissio teki sellaisen johtopäätöksen, että pitäisi luoda pikemminkin verkostoja. Joitakin verkostoja on, jokin, on jo olemassa, mutta rahoitus ei ole kovinkaan mittavaa noita verkostoja varten. Joissakin jäsenvaltioissa on hyvin pitkälle kehittynyt strategia, jolla suhtaudutaan kieliin, joita maan alueella puhutaan. Monissa maissa on lainsäädäntöäkin ja erilaisia rahoitettuja, tuettuja projekteja, mutta kovin harva niistä kohdistuu uhanalaisiin kieliin. Yleisesti ottaen suurin osa hyvistä strategioista löytyy suurempien uhanalaisten kielten kohdalla, mutta uhanalaisten kielten kohdalla ei ole niinkään paljon toimintaa. Suurimpia haasteita ja tilaisuuksia, joka meillä edessämme, mitä tulee uhanalaisiin kieliin, on teknologia ja sosiaalinen media – kun suunnittelemme tulevaisuutta, sosiaalisella medialla on oma roolinsa. Sen avulla voidaan tukea kieliä, jolla on hyvin vähän infrastruktuuria. Näiden kielten puhujien täytyy katsoa, että heidän kielensä on riittävän tärkeä, jotta heidän kannattaa lähettää esimerkiksi pikaviestejä, twiittejä omalla kielellään. Ja kun puhutaan uhanalaisista kielistä vielä, kun kieli kuolee, yleisesti ottaen se katoaa ikuisiksi ajoiksi. Joten uskoakseni kun tarkastelemme puolalaisia kieliä ja niin mikä haluamme, että kielet selviävät, niitä täytyy tukea. Euroopan tasolla tietystikin täytyy muistaa toissijaisuusperiaate ja että kyse on jäsenvaltioiden toimivallan piirin kuuluvista asioista, mutta kenties kun on kyse uhanalaisista kielistä, meillä pitäisi olla kokonaisvaltainen yhteisvastuu Euroopan unionin tasolla, jotta ryhtyisimme suojelemaan joitakin uhanalaisia kieliä. Ja tämä on ohje punaisena lankana lukuisissa asiakirjoissa. Joitakin suosituksia on annettu sen osalta, mitä pitäisi saada aikaan, mutta nähdäkseni onnistumisen määritelmä on se, että mikä saadaan joku puhumaan, joku ihminen puhumaan lauantai-iltana, puhumaan vähemmistökieltä kadun kulmassa, nuori ihminen – niin tämä merkitsee, että olemme onnistuneet. Tietysti tämä on jäsenvaltion asia, mutta kun tarkastelemme nykytilannetta, jonkinlaista keskustelua tarvittaisiin myöskin Euroopan unionin tasolla. Meidän täytyy pohtia unionin tasolla, kuinka voimme tukea unaisia kieliä ja kuinka käytännössä voimme varmistaa sen, että Euroopan kielinen moninaisuus säilyy. Thank you very much. Kiitokset. Nyt on saatu paljon tietoa, paljon suosituksia esitetty. Oikeita vastauksia ei varmastikaan ole helppo esittää, niin kuin totesitte. Tämä subsidiariteetti tässä on myöskin olemassa. Ja mitä vain sitten voimme tehdä, niin varmasti sen teemme, mutta ei me meikään pohjaton rahalaatikko ole. Meillä on vain koulutusvarat käytössämme ja äh, kreatiivinen Eurooppa, se mahdollistaa jotain ja keskustelun aiheesta, mutta äh, varat ovat kuitenkin rajalliset. Kuitenkin tässä ajatus olisi saada alueet ja äh, valtiot myöskin tekemään parhaansa. Kiitos kuitenkin näistä kaikista tiedoista puheenvuoroista. Ja nyt sitten kysymyksiin. Santiago ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Gracias, eh, presidenta, y muchas... Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää Alfonsia siitä, että on ollut esittelijänä tärkeän tästä tärkeässä mietinnössä. Haluan kiittää kaikkia vieraitamme, jotka ovat täällä tänä aamuna puhuneet. Olen yhtä mieltä, että kyseessä on erittäin tärkeä aihe ja vähemmistökieliä tulee suojella. Me olemme todenneet monta kertaa, että tämä on vaikeaa, mutta meidän on suojeltava niitä kieliä, joita me käytämme, kun ajattelemme, joilla rukoillaan ja joita puhutaan, jota monet tärkeät historialliset henkilöt ovat käyttäneet. Tässä ei vielä sekoittaa asioita. Eurooppalaiset äh, uhanalaiset kielet ja eurooppalainen kielipolitiikka, ne ovat kaksi erillistä asiaa. Tässä pitää suojella äh, vähemmistökielejä ja sitten toisaalta ylläpitää monimuotoisuutta. Kenties Alfonsi voisi tässä perustella hänen lähestymistapansa. Aiotko keskittyä uhanalaisiin kieliin vai aiotko katsoa myös kielellistä monimuotoisuutta? Pavos tässä juuri kertoi, että tässä ei hyväksytä tarkistuksia, jotka koskevat alaisia kieliä. Minä katson juuri asiakirjaa, joka meille jaettiin ja joka koskee uonalaisia kieliä. Minä viittaan nyt Espanjan pahoittelut siitä. Baskin mainitaan uhanalaisena kielenä. Se on suojeltu kieli. Sitä suojellaan Baskimaassa, Espanjassa, Novaran provinssissa. Aragonin kieltä ei ole mainittu. Siitä puhutaan hyvin pienellä vuoristoisella alueella tässä maassa. Se on aivan upea paikka, mikäli joskus sinne haluatte mennä. Ja tämä asia, tämä puute pois jättäminen hieman hämmentää minua. Minä saan myös toisen tekstin. Siinä puhutaan vähemmistökielistä ja niiden vaiheista, missä ne menevät. Katalan esimerkiksi, sanotaan, että sitä puhutaan ainoastaan Espanjassa, mutta sitä puhutaan myös Ranskassa ja joissain Italian kolkissa. Joten siinä tällaisia muutamia yksityiskohtia, jotka halusin nostaa esille. Mm, minä olen myös sitä mieltä, että tapa, jolla kieltä puhutaan, Tämä laatu esimerkiksi ei ole yhtään katolinen, joka ei puhu espanjaa. No, saattaa muutamia olla, mutta on useita katalaaneja, jotka puhuvat hyvin heikosti espanjaa. Heidän espanjan kielen taito on erittäin heikkoa. Se on asia, johon meidän tulisi perehtyä. Tässä muutamia kommentteja. Tämä mietintö on ihan rakentavasti laadittu, se on mielenkiintoinen. Olen yhtä mieltä, että eurooppalaiset kielet ovat tärkeä osa eurooppalaista perintöä. Vähemmistö, liikunta, urheilu, eurooppalaiset kielet ovat tärkeitä eri alueille. Ja EPP-ryhmän sisällä meillä tulee olemaan sellainen päivä, jossa perehdytään vähemmistö liikuntaan Euroopassa. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos ja lämpimät kiitokset näistä hyvistä alustuksista. Selväksi tuli ainakin eh, se asia, että määritelmiä eh, uhanalaisen kielen osalta ja vähemmistökielen osalta on tarkasteltava huolella mistä kulloinkin puhutaan, millainen eh, raja veto voidaan tehdä. Löysimme myöskin tutkimuksen tai tietoa tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin kielten eh, kuolemista siksi, että maailma on digitalisoitumassa. Tämä oli varsin mielenkiintoinen raportti. Eh, parisataa EUn ja mm, laajemminkin tutkijaa tarkastelivat 30 eurooppalaista kieltä, myös ihan näitä pääkieliä, englantia, ranskaa, saksaa, viroa, latviaa, niin edelleen ja katsoivat ja tarkastelivat sitä, miten nämä eri kielet, eh, miten niitä tuetaan esimerkiksi eh, erilaisten teknisten eh, käännösohjelmien tai eh, teknisten tietokonekorjausohjelmien avulla. Ja törmättiin siihen kovaan lopputulokseen, että näistä 30-21 kieltä oli tässä huonossa asemassa, eli tällainen digitaalinen kuolema uhkaisi näitä. Varsin mielenkiintoinen havainto, ja olisi syytä ehkä tätäkin seikkaa hieman tarkastella lähemmin paremmin. Eli mitä voitaisiin tehdä, jotta tietyt kielet, ihan mm, tärkeätkin kielet, Italia, Saksa, Espanja, Latvia, Virro ja mitä tahansa tähän voi lisätä, etteivät ne nyt joudu sellaiseen tilanteeseen, että tämän teknologisoitumisen takia ne eh, jäävät jälkeen siksi, että tietyt teknologiset tietokoneohjelmat eivät eh, niitä huomioi ja tällöin aina sitten ollaan siinä tilanteessa, että jouduttaisiin käyttämään kaikki yhtä kieltä, eli yleensä sitten englantia. Ja miten EU:ssa ehkä voisimme vaikuttaa siihen, että tietyt kielet saattavat joutua hankalaan asemaan komissiossa aikoinaan käytiin keskustelua ja asiakoordinaattorin kokouksessa ehkä myöskin nousee esiin. Eli viime vuonna suuri laaja yhteishanke, jossa esitettiin komissiota järjestämään konsultointi kaikilla eri virallisilla kielillä. Ja kirjeet komissiolle tulisi myöskin esittää kaikilla virallisilla kielillä. Ja komissio kuitenkin on tähän saakka kieltäytynyt ja todennut, että tällaiset konsultaatio yhteydenotot on hoidettava englanniksi, saksaksi tai ranskaksi. Ja tätä pidän jo suurena riskinä ja vaarana Euroopan unionista puhuttaessa. Eli jos me täällä jo keskenämme sovimme siitä, että okei, hoidetaan hommat kolmella kielellä ja sitten jos joku jollain muulla kielellä haluaa ottaa yhteyttä, niin voi olla varma tai ei voi olla varma siitä, että asia tulee käännettyä, että hän saa vastauksen omalla äidinkielellä, niin tätä pidän kyllä ongelmallisena tilanteena ja on syytä keskustella siitä, mitä tämän asian kanssa pitäisi tehdä. Mehän tiedämme, mitä mm, ihmisoikeusvaltuutettuja tästä asiasta on esittänyt. Ja varsin tärkeänä pitäisin sitä, että Euroopan kielten moninaisuus, se tulee nähdä sellaisena voimavarana, jota on suojeltava, emmekä Euroopan parlamentissa, Euroopan komissiossa voi muuta kuin ajatella, että kaikki kielet, niiden on oltava tasa-arvoisia, tasa-arvoisessa asemassa, riippumatta siitä, puhutaanko neuvostosta, komissiosta tai Euroopan parlamentista. Ja tämä asia on tässä yhteydessä myöskin syytä esiin nostaa. Ja sitten asiantuntijalle vielä yksi kysymys. Mitä Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti voi tehdä tukeakseen? Enkä tässä pelkästään puhu äh, rahasta, niin kuin puheenjohtaja totesi, varat ovat rajalliset, mutta jos ei puhuta äh, taloudellisesta tuesta, äh, mitä muuta olisi mahdollista tehdä, jos haluaisimme oman kortemme kantaa kekoon sen valmistamiseksi, että todellakin tämä kielten monimuotoisuus mahdollistuisi. Kiitos sitten edustaja Keli. Kiitoksia paljon asiantuntijoille heidän puheenvuoroistaan. Tulen itse Irlannista. Meillä on oma kotoperäinen kielemme, iiri, jota usein puhun parlamentissa. Tulkit että minulle erittäin tärkeää. Tämä on erittäin hyvä esimerkki siitä tavasta, jolla Euroopan unionin instituutiot, varsinkin parlamentti, suhtautuvat vähemmistökieliin ja auttavat niiden puhujia. Tämän sanottua niin katson, että käytettävissä olevat määrärahat ovat hyvinkin rajallisia. Kieliä on hankala tukea. Minä voin, en voi puhua täällä esimerkiksi iiriä, koska sitä ei täällä tulkata. Tämä on ymmärrettävää, koska kaikkea ei voi saada. Tämä täytyy hyväksyä. Täällä esitettiin huomio, että meidän pitäisi käyttää erityisesti teknologiaa ja sosiaalista mediaa hyväksemme, varsinkin mikäli haluamme nuoretta puhumaan vähemmistökieltä. Tämä on erittäin arvokas kommentti. Siksi haluaisin painottaa sitä, että tämä ei käytännössä toteudu Euroopan tasolla. Meillä ei ole irlanninkielistä, irinkielistä versiota Euroopan parlamentin verkkosivusta esimerkiksi. Siitä huolimatta monet asiakirjat täytyy kiel- kääntää irinkielelle. Lissabonin sopimus esimerkiksi. En tiedä, että kukaan tarkastaisi perussopimusta iirin kielellä. Täällä esitettiin aivan oikein osuva kommentti. Kieli on kieli niin kauan kuin sitä puhutaan. Tämä on tärkein kielen ominaistekijä ominaispiirre. Euroopan tasoimet me vesi pohtia sitä, kuinka saataisiin varsinkin nuoret ihmiset joko sosiaalisen median kautta tai muuten puhumaan kieltä. Tämä on tärkeä huomio. Ja yksi seikka minä kyllä hämmensi erässä puheenvuorossa. Täällä todettiin, korjatkaa mikä väärässä, todettiin, että on se tällainen argumentti, joka puhuu sen puolesta, että pitäisi puhua vähemmistökieliä. Siitä huolimatta tilastot osoittavat, että 97 prosenttia maailman väestöstä puhuu noin 4 prosenttia maailman kielistä. Mikäli tarkastellaan tilannetta puhtaasti taloudelliselta kannalta, voisi pikemminkin todeta, että 100 prosenttia maailman ihmisistä puhuu näitä 4 prosenttia kieliä, ja sitten voidaan unohtaa nämä muut. Tämä olisi taloudellinen argumentti. En voi näe, kuinka, en ymmärrä, kuinka te voitte sanoa, että taloudellisesti katsottuna olisi hyödyllistä puhua vähemmistökieliä. Valitettavasti Taloudellista hyötyä tulee siitä, että puhuu näitä suuria kieliä, jopa omassa maassani. Kun on kyse ranskasta, saksasta ja muista suurista kielistä, näiden kielten puhet ovat helpommin työllistettävissä kuin henkilöt, jotka puhuvat pelkästään englantia. Mikäli tosiasiat eivät pitää kutiansa, annetaan niiden olla. Mikäli väittämät eivät pidä kutia, kutiansa, niin annetaan olla. Mikäli kielestä pidetään kiinni pelkästään niiden itsesarvon vuoksi, tämä maksaa rahaa. En voi ymmärtää, kuinka voitaisiin sanoa, että minä ainakaan voin sanoa omassa maassani, että iirin kielen suosiminen hyödyttää taloutta niin ja niin paljon suhteessa BKT. -hän. Mielelläni kuulisin tästä hieman lisäselvitystä. Minä kannatan kyllä vähemmistökieliä ja niiden säilyttämistä ja sitä, että kaikilla tavoin autetaan nuoria ihmisiä käyttämään näitä kieliä ja puhumaan näitä kieliä. Grazie la parola. Kiitos. Doke sitten seuraavana, olkaa hyvä. Elnök úr, kedves kollégák! Kiitos, hyvät kollegat. Olen erittäin tyytyväinen, että korsikalainen kollega Alfonsi on vastuussa tästä aiheesta. Olen EPPn Nuorio, esittelijä ja sanon hänelle nyt suoraan välittömästi, että minä haluan todellakin tehdä yhteistyötä hänen kanssaan ää, äh, romanian unkarilaisena ja romanian meppinä. Minä kiitän myös tulkkien työtä. Heidän työ on erittäin tärkeää. Tämä on minulle haave. Minä tulen Romaniasta. Minä en saa siellä kovinkaan usein puhua Unkaria. Minua on usein rankaistu siitä, että olen puhunut Unkaria koulussa. Unkaria ei saa puhua edes välitunnilla. Ja Ceausescun aikana Unkaria ei voinut puhua ei tunnilla, ei välitunnilla syystä, että Unkaria pidettiin äh, paholaisen kielenä. Ja jos joku halusi puhua Romanin parlamentissa Unkaria. Se oli siellä suuri skandaali ja oli edelleen, mutta täällä Brysselissä voi puhua mitä tahansa virallista kieltä. Se on täysin luonnollista ja tämä on minulle suunnaton ilon aihe. Me olemme puhuneet taloudellisesta potentiaalista. Tämä on melko teennäistä, vaikka vähemmistökielet ja kielipolitiikat Äh, liittyen uhanalaisiin kieliin, niin niillä ei ole taloudellista merkitystä, niin niitä tulee suojella. Niillä on kaikilla omat arvonsa, vaikka kyseessä ei olisikaan taloudellinen arvo. Euroopan unioni perustuu arvoihin, mikäli me haluamme suojella biologista monimuotoisuutta, miksi me emme suojelisi kielellistä monimuotoisuutta. Mikäli haluamme suojella uhanalaisia eläimiä, miksi emme suojelisi uhanalaisia kieliä? 700 000 sovia ja unkarilaista, jotka asuvat Transilvaniassa, mm, Sovia ja Saksonia jättivät, ovat jättäneet Transilvanian, eli on 700 000 ihmistä, jotka eivät enää asu täällä. Kirkkoja, kotia on jätetty tyhjäksi. Haluaisimme pelastaa nämä alueet, mutta no, vaurioita on, vaarat ovat jo merkittäviä. Sata vuotta sitten oli merkittävästi enemmän unkarinkielisiä, oli toimivia kirkkoja, ja nykyään kun minä vierain näissä kylissä, näen erittäin surullisia tilanteita. Ja tästä näkökulmasta nähden en ole täysin yhtä mieltä Pakin kanssa siitä, että ei pitäisi puhua vähemmistökielistä. Minä olen sitä mieltä, että ei ole uhanalaisten ja vähemmistökielien välillä mitään merkittävää eroa. Mm, uhanalaisten kielien ja vähemmistökielien välillä on aivan suora yhteys. Vähemmistökielet ovat mielestäni jo aivan määritelmältään uhanalaisia kieliä. En sano, että unkarin kieli sinänsä on uhanalainen se oli uhanalainen Unkarissa, mutta unkarin kieli on kyllä uhanalainen vähintäänkin kuudessa maassa Euroopan unionissa. Unkarin kieli tulee katoamaan näistä maista, mikäli me emme toimi. Kyseessä on sorrettu kieli. Unkari saattaa siis kadota useasta maasta. Romaniassa ei ole kyse ainoastaan – unkarilaisista, vaan myös saksankielisistä ja suomenkielisistä. Joten tulee puhua kaikista vähemmistöistä, jotka puhuvat tätä kieltä. Ei pidä puhua uhanalaisista kielistä, pitää puhua myös yhteisöistä, jotka ovat uhan alla. Ja lopuksi sallikaa minun sanoa asiasta, josta puhuin aina Saisen kanssa äsken. Mm, Transilvaniassa äm, valtaosa, muutamia vuosia sitten valtaosa urheiluelämästä oli unkarilaisia, unkarinkielisiä ja Unka- ja Romanian maajoukkueessa 70 prosenttia urheilijoista oli unkarinkielisiä, mutta nyt pelkästään, nyt urheiluelämässä on pelkästään romanilaisia. Haluaisin puhua tästä suuntauksesta siitä, että unkarilaiset kattavat virallisesta elämänkirjosta, urheiluelämästä ja niin edespäin. Mikäli jokin, joku unkarinkielinen haluaa tehdä urheiluelämän, niin pitää unohtaa oma kielitausta, ne haluaa kuulla johonkin maajoukkueeseen. Monet joutuvat vaihtamaan nimiään, ettei heillä ole tyypillistä unkarilaista sukunimiä, jotta on mahdollista luoda urheiluura. Ja eh, Jolan Balas oli ennen Unkarin nimiden, mutta hän joutui vaihtamaan nimensä. Minä puollan nuoria ja urheilua, ö, nuoria ja haluaisin, että mutta haluaisin, että Transilvaniassa nuoret voisivat puhua omaa äidinkieltään. Tämä koskee kokonaista yhteisöä. Kiitos sitten Boris, olkaa hyvä. Kiitokset. Kiitos puheenjohtaja w momencie przystąpienia nowych kun ö, uudet jäsenmaat liittyivät Euroopan unioniin, tuolloin rautaesiripun ö, murruttua, varsin monet vähemmistöt eh, tukahdutettiin ihan tietoisin poliittisin toimin. Tätä moni maa harrasti. Minulla on esimerkiksi monia ystäviä, jotka kuuluvat vähemmistöihin ja ovat joutuneet maan sisällä siirtymään, vaihtamaan asuinpaikkaa tai ehkä muuttamaan muualle. Siksi, että he eivät omaa kieltään enää uskaltaneet käyttää. Se olisi ollut vaarallista. Nyt ollaan sitten palaamassa jälleen alkujuurille. Puhutaan oman kulttuurin ja kulttuurisen identiteetin tukemisesta ja selvää on, että kielen kautta saadaan yhteys myöskin menneisyyteen ja historiaan. Ja näin ollen kielellä on varsin suuri merkitys ja arvo ja se on erittäin tärkeää, kun puhutaan vähemmistöistä. Ja olisi hyvä, jos tässä mietinnössä myöskin painotettaisiin sitä, että me ainoana valiokuntana täällä olemme nimenomaan puuttumassa näihin kysymyksiin ja tuemme sitä, että voitaisiin uhanalaisia kieliä elvyttää ja jollain tavalla nostaa esiin tämä kysymys. Eli on erittäin tärkeää, että tämä valiokunta vahvasti ajaa tätä asiaa ja toteaa, että kielellinen monimuotoisuus on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Se on osoitus eri eh, jäsenmaiden kansalaisten, myöskin vähemmistökansalaisten oikeuksia, oikeuksien kunnioittamisesta. Kuitenkin on muistettava, että aina puhutaan Euroopan unionin kansalaisista. Ja jokin aika sitten laadin mietinnön ja sen aiheena oli eurooppalainen elokuva. Ja katsoisin, että tämä kieliasia hyvin linkittyy myöskin tähän elokuva-asiaan. Kielellisen kirjon vuoksi Euroopan elokuvateollisuus on varsin laajaa myöskin. Ja elokuvat ovatkin yksi hyvä väline tukea omaa kulttuuria, edistää sitä ja auttaa näkemään oma kulttuuri hieman eri silmin. Eli elokuvatuotannon määrä Euroopassa on melkein kaksinkertainen verrattuna Yhdysvaltojen vastaavan lukuun. Ja kielten kirjo eurooppalaisissa elokuvissa on laaja mutta kun haluaa näitä eri kielisiä elokuvia katsoa ongelmana monesti on juuri kieli. <laughs> Kieltä ei ymmärrä, mutta nykypäivänä teknologia on kehittynyt ja käännösten hoitaminen ei enää maksa omaisuuksia. Ja tällä tavalla voimme tätäkin kielellistä tai elokuvallista omaisuutta jakaa kaikille. Ja on erittäin tärkeää muistaa se, että oman valiokuntamme eh, tehtävä on tämä viesti vahvasti eteenpäin viedä. Esimerkiksi on puhuttu paljon Euroopan patenteista, eh, ja tuolloin kielikysymys myöskin esiin nousi. Protestoitiin sitä, että riittäisi käyttää näissä patenteissa vain kolmea pääkieltä. En tiedä, ehkä tulevaisuudessa kuitenkin kielten määrä, virallisissa yhteyksissä käytettyjen kielten määrä vähenee. Ehkä se vähenee kolmeen, ehkäpä vain yhteen. Mutta jollain tavalla kuitenkin pitkällä aikavälillä on kielten moninaisuutta tuettava ja edistettävä. Kiitokset ja seuraava puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tuen kaikkea sitä, mitä täällä on peräänkuulutettu. Sitä, että suojellaan vähemmistökieliä siksi, että niillä on oma arvonsa jo siitäkin syystä. Mutta mikäli halutaan keskustella asioista vakavasti otettavalla tavalla ja pitää yllä Euroopassa kielten moninaisuutta, niin tähän liittyy tietyt intressinsä eri järjestöjen ja henkilöiden toiminta, jotka pyrkivät suojelemaan kieliä. Niiden pitäisi saada tukea Euroopan tasolta, varsinkin komissiolta. Kieli on yksi identiteettimme, ihmisyytemme peruselementtejä. Kaikki kielitään kanssa tekemisissä olleet henkilöt aina Aristoteleista Chomskiin saakka ovat havainneet, kuinka valtavan suuri ero tai miten valtava merkitys kielellä on. Ja sen vuoksi meidän täytyy tukea kaikkea, joka liittyy kielten moninaisuuden säilyttämiseen. Rova Bern, joka on valiokuntamme varajäsen, on pyytänyt, että esittäisi jotakin huomiota myöskin hänen puolestaan. Rova Swinburne tulkikorjaa tulee itse Walesista. Ja tänään täällä todettiin, että Walesin kieli taka Wales on erityinen alueen, alue, jolla tarvitaan kielivähemmistökielen kohdistuvaa suojelua. Rova Swinburne katsoo, että ihmisten pitäisi olla ylpeitä kielestään, mutta että tänä päivänä ihmiset kuitenkin yhä vähemmän ja huonommin osaavat puhua omaa äidinkieltään joillakin Walesin alueilla. Ylpeydestä huolimatta. Rova Swinburne halusi minun sanovan hänen puolestaan, että meidän pitäisi vahvistaa kaiken tyyppisiä toimia, joilla voidaan tukea tämän tyyppisiä, kuten Swaysin, Walesin kaltaisia kieliä. Hän toivoisi, että teknologia voitaisiin kehittää, jotta teknologia voitaisiin käyttää välineenä, lisävälineenä, jolla voidaan auttaa näiden kielten puolustamisessa niin, että ne eivät vaivu unholaan, niin kuin herra Boriskin täällä mainitsi. Monissa puheenvuoroissa tänään. Esitit erittäin mielenkiintoisia huomioita. Kenties, kaikkein, kenties tämä viimeisin puheenvuoro oli kaikkein mielenkiintoisin. Haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita. Saimme heiltä jopa järkyttäviä tietoja, esimerkiksi tiedon niiden henkilöiden määrästä, jotka puhuvat tiettyjä kieliä, eli 95 prosenttia puhuu kolmea kieltä vain maailmassa niin poispäin. Replika Massimo. Kiitos ja nyt antaisin asiantuntijoille mahdollisuuden vastata. Enintään viisi minuuttia per puhuja ja Jones ensimmäisenä. Olkaa hyvä, jos haluatte tietysti. Prego, signor, signor Jones, vuole... Olkaa hyvä, herra Jones. Okay, would it be possible to just uh, make some comments on... Olisiko mahdollista tehdä vain muutamia kommentteja näistä havainnoista, kun puhutaan uhanalaisista kielistä? Ainakin tarvetta on sille, että uhanalaiselle kielelle olisi määritelmä. Tämän parissa voitaisiin viettää paljon aikaa ja loppujen lopuksi tästä ei välttämättä olisi mitään hyötyä tämä informaatioteknologiaan liittyvä kommentti, jonka nostin esille esitelmässäni, nämä tiedot, joita valitsin, ja se, että informaatioteknologiasta voi olla apua, ja se voi olla myös äh, melkoinen riski. Olisi hyvä katsoa jonkinnäköistä tutkimus- ja kehitysohjelmaa, joka katsoisi sitä, kuinka voidaan kehitellä ICT-työkaluja, jotta niitä voidaan käyttää paremmin vähemmistökielten parissa siten, että löydettäisiin järjestelmiä, jotka todellakin käy, helpottavat näiden kielten käyttöä. Ja tämän tutkimuksen ja kehityksen parissa voitaisiin myös katsoa, mitkä ovat vähemmistö- ja uonalaisten kielten taloudellinen arvo. Tiedot osoittavat, että yksilöt voivat hyötyä vähemmistökielistä, ja on myös tietoja, jotka osoittavat sen, että luovuuden ja innovaation kannalta kielen liittyvä arvo on paljon suurempi kuin ainoastaan tämä taloudellinen arvo. Sosiaalinen kohesio ja niin edelleen ovat tärkeitä mahdollisia lisäarvoja. Mitä tulee siihen, että on vahva kanta? Mielestäni on tärkeää, että valiokunnalla on vahva kanta. Se lähettää erittäin vahvan viestin liittyen uhanalaisiin kieliin ja se on tälle valiokunnalle erittäin tärkeä rooli. Minä olen sitä mieltä, että eurooppalaisella tasolla on paljon hyvää retoriikkaa liittyen siihen, että edistetään monimuotoisuutta, mutta jos katsotaan mitä on tapahtunut ja mitä on saatu edistettyä, niin ei niinkään paljon todellakaan ole tapahtunut. Olisi kiva, että siirrytään kaunista puheesta todellisiin toimiin. Nämä ovat tällaisia muutamia kommentteja, joilla halusin aloittaa. Delle brevi osservazioni. Kiitos näistä huomioista. Ja Clemen Fernando seuraavana. Jos haluatte, voitte tekin kommentoida. Rapidamente um, para hacer... Uh... Ihan uh, lyhyesti toteaisin seuraavaa. Kommentoisin hieman tätä taloudellista puolta asiassa. Myöskin Euroopan komissio on toteuttanut tutkimuksia aiheesta ja niiden tulokset kyllä toivat esiin sen, kuinka tärkeä asia kielet ovat taloudenkin kannalta. Jos esimerkiksi eurooppalainen yhtiö, ne vaikkapa siihen osaan Romaniaa, jossa käytetään Unkaria, niin Unkaria, niin jos yhtiössä osataan unkarin kieltä, se hyötyy liikesuhteissaan huomattavasti tästä kielitaidosta. Eli tämä on varsin herkkäluontoinen kysymys ja tällainen kulttuurinen ymmärtäminen voi todellakin olla suuri avu myöskin liiketoimissa, silloinkin kun puhutaan esimerkiksi rajat ylittävistä yhteyksistä. Aragonesia käyttävä alue. Sillä on varsin läheinen yhteys Espanjan puolella, okstaanin kielen, ranskan puolella. Ja jos näitä kieliä osaa, niin on kyllä tervetulleempi toimimaan näissä yhteisöissä. Kiitokset. Ja Nick Force sitten seuraavana, olkaa hyvä. Very much. Uh, you have asked at one point what should the EU... Kiitos. Kysyitte jossain vaiheessa, mitä EU voisi tehdä taloudellista tukea lukunottamatta. Tämä on tehty aiemminkin ja mielestäni tämä tulisi jatkoa. Eli EU tulisi jatkaa sitä, että kannustetaan jäsenvaltiota allekirjoittamaan tämä vähemmistö- ja alueisten kielten peruskirja, vaikka tämä onkin pitkä prosessi ja vaikka keskustellaan edelleen siitä, mikä on vähemmistökieli, mikä on alueellinen kieli, mikä on uhanalainen kieli, niin tässä on kuitenkin selkeä puitekehys, jonka piirissä toimia. Kiitos paljon. Halusin vielä puhua asiakirjasta, johon viittasitte. Minä saatan olla tässä lähteenä, eli lista niistä kielistä, jotka on kuulla tämän peruskirjan, niin tässä puhutaan ainoastaan niistä Um, kielistä, jotka ovat niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat hyväksyneet peruskirjan. Eh, Dr. Mosley. Tohtori Mosley sitten viimeisenä, olkaa hyvä. Much. Kiitoksia paljon. Jotkut esitetyistä kommenteista kiinnosti minua. Heti aluksi halutin tehdä ero vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten välillä. Minun työni koskee vain ja ainoastaan – uhanalaisia kieliä. Olen kuitenkin tietoinen tästä eronteosta ja olin iloinen joistakin kommenteista, joita kuulen täällä. Kun pidin alustuspuheenvuoroni, niin en puhunut tietystikään Euroopasta erityisesti, mutta asetin, asetakseni asiat hieman eurooppalaisempaan yhteyteensä. Voisin todeta, että vähemmistökielten osuus, jotka eivät ole uhanalaisia suhteessa uhanalaisiin kieliin, on hieman erilainen Euroopan mantereella kuin esimerkiksi muilla mantereilla. Tämä johtuu siitä, että Euroopassa on erilaisia välineitä ja järjestöjä, jotka ovat ryhtyneet toimiin viime vuosikymmeninä. Näiden toimien avulla vähintäänkin on pyritty vähentämään kielten katoamista, hidastamaan sitä niin, että kielet eivät vähemmistö kielen asemasta tipahdakin uhanalaisten kielten asemaan kielet, jotka, joilla on vakaa puhuja kanta ja jota ylläpidetään. Tai siis Euroopan tässä välillä pystytään pitämään kielen asema vakaana suhteessa tilanne erilainen täällä kuin muualla maailmassa. Ja sitten esittelijä. Alfonsi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja muutama täsmennys mietinnön laatimisen liittyen. Tämä liittyy siihen, että tässä on pääomaan liittyvä lähestymistapa. Kaikki kielet ovat eurooppalaista pääomaa ja Euroopan unionin vastuu, joka tukee monimuotoisuutta, on se, että monimuotoisuutta tuetaan mahdollisimman hyvin ja siten, että varoja tarvitaan tähän työskentelyyn. Siten, että pystymme varjelemaan kulttuurista monimuotoisuutta. Siten, että pidetäänkin siitä, mistä sovittiin 1950, kun ryhdyttiin eurooppalaisen integraation. Ja nämä uhanalaiset kielet ja vähemmistökielet. Vähemmistökieli, kuten Unkari, ei ole uhanalaisena sillä Unkarin kieli on varsin hyvällä tavalla Unkarissa, mutta nämä tavoitteet tulevat lähestymään toisiaan, sillä mitä tässä halutaan edistää, me haluamme kielellistä monimuotoisuutta tuoda eteenpäin ja me haluamme, että ihmiset pystyvät käyttämään omaa äidinkieltään siinä maassa, missä asuvat. Ja tämä rikastuttaa kielellistä monimuotoisuutta minulla – oli kieli taidettoman paimenen poika. Hän oli isäni ja, ja korsikalaiset olivat varsin valmiita te, olemaan kanssakäymisessä muumalaisten kanssa, vaikkapa marokkalaisten kanssa. Ja pitää, on ihmisiä, jotka ovat kaksikielisiä ja olisi hienoa, että nämä kaksikieliset voisivat olla monikielisiä tulevaisuudessa. Ja mielestäni tämä on suuri ö, rikkaus, tämä on myös taloudellinen rikkaus. Ja tämä tulee pätemään myös vähemmistökieliin ö, sellaisiin maissa, joita niitä puhutaan. Kaikki tulevat tavoittamaan monikielisyyttä siten, että lapset ovat jo monikielisiä ja niitä toimia, joita voitaisiin ehdottaa, niin olisi tärkeää, että on eurooppalainen ohjelma, joka pannaan alulle. Se on jopa laajempi, laajempi alaisempi ohjelma. Erasmus on luotu tätä varten. On kreikkalaisia opiskelijoita Saksassa, jotka lisäävät saksalaisten monikielisyyttä. Ja olisi hyvä, että tätä vietäisiin eteenpäin, mikäli tämä olisi vanhempien ja viranomaisten tahto. Kielellinen monikielisyys syntyvästä lähtien on erittäin tärkeää, että me pääsemme monikieliseen tilaan, ja se on kaikkien meidän etu. Meillä on nyt motiivi toimia, se liittyy tähän pääomaan, ja on tiettyjä toimenpiteitä, joita voidaan aloittaa, jotka menevät pidemmälle kuin pelkästään äh, tämä uhanalaisten kielten soveltamisala. Se tukee myös monikielisyyttä, virallisten kielten monikielisyyttä, sellaiset, jotka ovat dominoivia tällä hetkellä. Ja johtuen eri olosuhteista. Ja toinen asia, jonka halusin nostaa esille, on tilanteet ja valtiot kehittyvät. Me olemme erilaisessa tilanteessa kuin 80-luvulla, kun äh, tästä peruskielestä keskusteltiin myös tässäkin valiokunnassa. Ne uhat, joita kielet kohtaavat, ovat nyt erilaisia. Poliittinen sortaminen oli aiemmin uhka. Nykyään tämä saattaa jatkua toisaalla joissakin valitettavasti Euroopan unionin alueella. Ja meidän pitäisi tehdä, että tällainen sorto lopetetaan. Mutta nämä kehitysaskeleet, kuten sosialistinen kollega äsken sanoi, niin nämä tietotekniset edistykset saattavat olla uhka kielille. Uhka, uhkat ovat kehittyviä ja pitää katsoa, mikä tilanne on. Baskin kieli on eräs kieli, jonka suhteen voidaan sanoa, että se on paremmassa, paremmalla tolalla kuin 80-luvulta lähtien. Ja no ei muuta kuin onnittelut baskinkielisille. Se on eräs harvoista on muutamia kieliä, jotka ovat kehittyneet, ja on sitten toisaalta 50-80 kieltä, jotka ovat kehittyneet väärään suuntaan. Eli miten pitää toimia eri kielten kanssa? No, meidän pääomaan liittyvä lähestymistapa lähentää meitä Unescoon, ja olisi erittäin hyvä, että Euroopan unioni on yhteistyössä siten, että Unesco saa kehitettyä tätä työkaluaan – meidän pitäisi lähestyä asiaa myös poliittisesti. Mä olen poliittinen eli Kieli otetaan huomioon silloin, kun kielivähemmistö tekee vaatimuksen, ehdottaa toimintasuunnitelmaa, ehdottaa tiettyjä toimenpiteitä ja pyytää Euroopan unionia tulemaan apuun. Ja tämä koskee koko Eurooppaa ja eurooppalaista kulttuuripääomaa. Me pyrimme tekemään ehdotuksia tässä mietinnössä komissiolle ja asiantuntijoiden esitelmissä tuli hyvin selkeästi esille ja asia, jota meitä tulee kysyä itseltämme on se, että me tarvitsemme budjetin, me tarvitsemme toimenpiteitä. Ja Euroopan unioni on ollut aktiivinen uhanalaisten kielten suhteen 2000-luvun alussa, mutta viime vuosina tässä toiminta on hiipunut ja minä toivon, että tämä mietintö saa käynnistettyä uuden eurooppalaisen politiikan kielten ja kielipääoman suojelemiseksi. Kiitokset, herra Alfonsi. En tiedä, haluaisiko Euroopan komission edustaja Rouva Tomasi käyttää puheenvuoron. Herra Tomasi, olkaa hyvä. Grazie. Ho seguito con molto Kiitos. Mielenkiinnolla seurasin alustuksia ja käytyä keskustelua. sinällään ymmärrän hyvin, mitä herra Alfons on esiin halunnut tuoda ja sen, kuinka hankalaa on löytää varsinkin oikeusperusta tälle asialle, kuinka tukea näitä kieliä, kaikkia kieliä, jotka eivät ole virallisia kieliä tai toisena virallisena kielenä jossain jäsenmaassa. On hyvä, että on perustettu verkosto tukemaan tällaisia kieliä, eli kielellisen moninaisuuden verkosto. Se on hyvä esimerkki eh, uhanalaisten kielten tilanteen esiin nostamisesta. Komissio myöskin konnoi kansalaisfoorumia, jonka aiheena on monikielisyys ja sen pohjalta on laadittu useitakin suosituksia, joissa eh, huomioidaan eh, kaikki kielet, joita Euroopassa käytetään. Elinikäisen oppimisen ja myöskin kulttuuriohjelmien kautta on mahdollisuus tukea myöskin alueellisia ja vähemmistökieliä esimerkiksi eh, käännöshanke eh, näihin kieliin tai näistä kielistä on olemassa. Ja Euroopan neuvosto on myöskin toiminut tällä saralla ja tärkeää on pyrkiä säilyttämään monimuotoisuus kielistä puhuttaessa. Tämänpäiväinen kokouskin jo on osoittanut sen, että meillä kaikilla on hieman omat painotuksemme näissä kysymyksissä – ja on mielenkiintoista nähdä, eh, mitä loppujen lopuksi tämä mietintö esittää komission suuntaan, mutta komissio joka tapauksessa tulee huomioimaan esitetyt seikat. Lingvistinä vielä yksi seikka, joka esiin nousikin puheenvuoroissa. Uhanalaiset alue- ja vähemmistökielet ovat muuttuvia ne eivät ole mitään eh, kiinteitä kokonaisuuksia, jotka voidaan säilyttää jossain museossa. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että kieli elää, niin ymmärrämme, että eh, ne voivat kehittyä lisääntyvien yhteyksien ja yhteydenpidon kontaktien myötä. Tätä on tarkasteltava ja ymmärrettävät kaikki kielet, suuret kielet ja pienet kielet, uhanalaiset tai ei uhanalaiset kielet, joka tapauksessa muuttuvat ja tulevat tulevina vuosina muuttumaan. Ja on tärkeää, että kyseessä on tällöin fysiologinen muutos eikä dramaattinen, traumaattinen muutos, niin kuin olisi, jos joku kielistä kokonaan katoaisi, häviäisi meidän kulttuuristamme. Bene, grazie. Kiitokset komissio. Alfonsi siis tulee mietintöluonnoksensa estämään huhtikuussa ja siitä äänestämme toukokuussa. Nyt voimme sitten mennä eteenpäin esityslistalla. Aiheena kohta viisi, keskustelu Press Europe-verkkopalvelusta. Kyseessä on verkkopalvelu, joka toimii parista käsin ja kokoaa yhteen erilaisista lähteistä lehtomateriaalia, jotka sitten käännetään yhdeltä kielelle. Ja vuonna 2009 tämä perustettiin neljän lehden pohjalta. Varsovan, Lissabonin, eh, Rooman ja Portugalin lehdit olivat alun perin tässä mukana. Ja se toimii kuitenkin toimituksellisesti riippumattomana ja sillä on oma osoite presseurope.eu. Meillä on nyt varttia välle 12 saakka aikaa tämän kohdan tarkasteluun ja näin ollen antaisin ensin puheenvuoron edustajille, mutta olisi hyvä, jos edustajat puhuisi yli 10 minuuttia, kun kertovat tästä tämän järjestön töistä. Ja sitten on mahdollisuus vielä kysymyksille ja vastauksille. Ensimmäisen puheenvuoron saa Paul Shane. Bonjour. Bonjour. Monsieur, je vous remercie. Bonjour. Monsieur le vice-président, mesdames... Arvon puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, arvon edustajat. Kiitos tästä johdannosta. Minä olen Press Europein koordinoija ja meidän tavoitteena on välittää puolueettomasti ja itsenäisesti keskustelut, joita Euroopan unionissa käydään kymmenen kiel- kymmenellä kielellä. Tsekki, Saksa, Englanti, Espanja, Ranska, Italia, Hollanti, Puola, Portugalia, Romania. Kaikki kielet välitetään, käännetään näille kielille. Ja meillä on näillä kaikilla kielillä Facebook ja Twitter-tilit. Täällä on Erik Moris, päätoimittaja, Alessandro Parenta, internationaalinen, internationaalinen edustaja Roomasta, sitten Saksan vastaava Piotr, joka tulee Varsovasta, Judith Sinij, joka vastaa hollanninkielisestä Press Europe-versiosta. Me olemme täällä puheenjohtajan aloitteesta. Kiitän häntä tästä ja kiitän varapuheenjohtajaa johdannosta ja siitä, että meidät on kutsuttu tänne. Miksi Press Europe perustettiin? No, Press Europe perustettiin seuraavasta havainnosta. Euroopan unionin julkiset keskustelut liittyvät usein ja rajoittuvat kansallisiin rajoihin, valtion rajoihin. Ja se on Euroopan hengen vastaista. Kun puhutaan Euroopasta, niin puhutaan – kansallisesta näkökulmasta. Te, eurooppalaiset edustajat, tietävät parhaiten, että ajatusten vaihto kehittää Eurooppaa eteenpäin siten, että saa kokea, näkee myös erilaisia näkemyksiä asioihin. Ja Press Europe, Press Europe on nimenomaan tällainen alusta. Kuinka voi puhua, ymmärtää Eurooppaa, jos ei puhu toista jäsenvaltion kieltä? Kuinka voi ymmärtää toisen jäsenvaltion kansalaisen ajatuksia, jos ei pysty kommunikoimaan tämän kanssa. Fresh Europe internetin avulla haluaa yhdistää eurooppalaiset, jotta he voivat käydä keskustelua mahdollisimman monella kielellä, myös omallaan. Ja tästä johtuen Press Europe on medialaboratorio, joka on aivan ainutlaatuinen. Me, ehdotamme, me tarjoamme ilmaiseksi monimuotoista eurooppalaista journalismia siten, että voidaan keskustella niistä aiheista, ja, jotka Eurooppa koskevat, ja myös siitä, mitä on olla eurooppalainen. Me olemme julkaisseet yli 2000 artikkelia, yli ö, kymmenellä eri kielellä. 1050 journalistia on kirjoittanut juttuja meille, ja ö, 10 miljoonaa kävijää ja me jatkamme työtämme edelleen mobiililaitteilla. Tämä on erittäin hyvä keskustelualusta, jossa jokainen artikkeli saa vähintään 40 kommenttia. Me haluamme mahdollistaa väittelyt, keskustelut monikielisellä alustalla. Me haluamme me, ja teemme myös ö, kyselytutkimuksia. Ja 2009 vuodesta lähtien me olemme olleet silta intellektuellien, äh, kansalaisten, medioiden, journalistien välillä, jotka haluavat keskustella Euroopasta ja väitellä Euroopan koskevista aiheista. Ja me olemme pääsolmukohta sellaisten ihmisten välillä, jotka haluavat kuulla, haluavat saada oman äänensä kuuluviin koskien meidän maanosaa. Press Europe, Europeissa puhutaan siitä, mitä Euroopassa tapahtuu, eurooppalaisesta lehdistöstä, geopoliittisesta tilanteesta, siitä kuinka yhteiskunta kehittyy. Ja lisäksi on, meillä on ö, juttuja koskien ö, arkipäiväinen, jotka koskevat arkipäiväistä elämää aina Dublinista Atenaan. Me pyydämme, että myös te osallistuisitte näihin keskusteluihin. Te voisitte kommentoida eri artikkeleita Press Europein sivustolla – Seuraavat eurovaalit järjestetään öö, toukokuussa 2014 ja tämä on suuri tapahtuma, joka on meille kaikille ilon aihe, mutta tämä on myös haaste niissä keskusteluissa, joita olemme käyneet meppien kanssa, journalistin kanssa. Jokainen lähestyy näitä vaaleja sillä, että sillä lähestymistavalla, että tässä on suuri pelko sen suhteen, että moni jättää äänestämättä. Ja ihmiset eivät ole niin kiinnostuneita Euroopan unionista, ja miksi heitä tätä äänestävät, että niin no, se ei ole minun aiheenani tänään, mutta minä haluaisin nostaa esille, että on osa, olemassa Eurooppa, joka haluaa osallistua eurooppalaisen hankkeeseen siten, että heille tarjotaan mahdollisuus osallistua. Internet on 18-35-vuotiaiden ensimmäinen eh, tiedonhankinta media ja mediahyötyjä käyttävät eniten. Eli meidän pitää osata käyttää näitä uusia teknologioita, jotta on mahdollisimman lähellä nuoria eurooppalaisia. Lopuksi haluaisin sanoa, että Press Europe haluaa kiinnostaa mahdollisimman monta eurooppalaista, ennen kaikkea koskien vaaleja 2014. Ja Press Europe pyrkii antamaan mahdollisimman paljon näkyvyyttä EU-vaaleille, ennen kaikkea nuoria kohtaan, ei ainoastaan heitä kohtaan, jotka ovat kokeneet Erasmus-mahdollisuudet. Me Haluamme, että mahdollisimman moni pääsee nauttimaan meidän palveluista. Press Europe ei pysty vastaamaan demokraattiseen haasteeseen, joka vaalit tuovat, mutta me pystymme nostamaan esille, kuinka runsaat ja rikkaita keskusteluja Euroopassa käydään. Minä kiitän teitä huomestanne. Annan puheenvuoron nyt Erik, Erik Morrisille, Tom päätoimittajalle. Madame la présidente de rouva puheenjohtaja, kulttuurivaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, varapuheenjohtajat ja parlamentin jäsenet. Olen Erik Morissa, olen päätoimittajana Presorepessa. Meillä on 12 journalistia ja 60 kääntäjää, jotka toimivat eri puolilla Eurooppaa. Ennen kuin kerron teille, kuinka Presorep to- toimii, toteaisin, kuten Paul Schenkin sanoi, että meidän verkkosivullamme on toimintaa, jonka, joka perustuu ajatukseen eurooppalaisesta identiteetistä, eurooppalaisesta kansalaisuudesta, 27 jäsenvaltiosta saamme tietoja välitämme tätä eteenpäin sivullamme. Meidän päätöksemme seuraava. Puolettomalla ja riippumattomalla tavalla ja originilla tavalla välitämme tietoa, mielipiteitä, mielipideartikkeleita ja kerromme ilmiöistä, eri puolelta Euroopan mannerta. Valitsemme artikkeleita eri puolilta Eurooppaa, niin kielletään, käännetään muille kielille, että eri puolilta Eurooppaa tulevat ihmiset voivat lukea näitä artikkeleita omalla kielellään. Me olemme ainoa media, joka esimerkiksi vastaa sen, että saksalaiset ottaa lukea, mitä kreikkalaiset kirjoittavat. Ja se, mitä Unkarissa tapahtuu, tämä tulee muidenkin tietoisuuteen. Esimerkiksi Pepe Grillon tapaus ja Kroatian liittyminen Euroopan unionin pikapuoliin ja myöskin ihmisten näkemykset taloustilanteesta kriisin aikana. Nämä kaikki asiat ovat seikkoja, joiden suhteen Press Europe tarjoaa erilaisia näkökulmia vain puolittamalla tavalla. Viime vuosien aikana olemme valinneet ja kääntää tarkoitettu 400 eri lehdestä arvioitu peräisin riippumatta Eurooppaa. Me tarkastelemme tilannetta ja tarkastelemme eurooppalaista identiteettiä pyrimme kehittämästä eteenpäin, kun Press Europa kert- antaa Etelä-Euroopan ihmisille mahdollisuuden lukea omalla kielellään esimerkiksi Pohjoismaiden asukkaiden tai yhden kuningaskunnan asukkaiden näkemyksiä. He pystyvät vaihtamaan näkemyksiään ja kokemuksiaan verkkosivumme kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että täällä luodaan samalla eurooppalaista julkista mielipidettä. Jokainen artikkeli saa noin 50 kommenttia keskimäärin, jolle me kehittäneet Presse Euroopassa mahdollisuutta Euroopan kansalaisen ymmärtää toiseen ilman kielellistä muuria, joka liiankin usein erottaa kansalaisia toisistaan. Yhteisö, jonka luomme Presse Euroopan kautta, on yhteisö, joka muodostuu Euroopan kansalaisista. Mitä olen havainnut ja minkä haluaisin teille välittää myöskin parlamentin jäsenille, on se, että Kansalaisemme tai lukemme ovat erittäin kiinnostuneita kansalaistelemasta muissa Euroopan maissa. Ja kun alasoimme keskusteluta verkkosivuilla, me voimme havaita, että kiinnostus Eurooppaa kohtaan selittyy sillä, että ihmiset haluavat toimia keskenään tällä ylikansallisella alueella, jolla kansallisella identiteetillä on jokaisella kansallisella identiteetillä oma paikkansa. Tämä on osa demokratiaa. vaatimusta ja parempaa tasapainoa Euroopan parlamentin ja toisaalta jäsenvaltioiden välillä – Kukin tässä puolustaa omia etujaan. Eurooppalaiset identiteettiä voidaan vahvistaa, mikäli unionin kansalaiset äh, hallitsevat nämä välineet, joilla he voivat äh, osasta eurooppalaisen kansalaisuuden kehittämiseen uuden vuosisadalla ilmaisun vapaus ja oikeus saada tietoa mahdollistaa varmistaa ne arvot, joilla Euroopan identiteettiä muodostetaan tämä äänestysoikeus, mahdollisuus vaikuttaa asioihin, toinen pilarimme, identiteettimme Julkaisemana näitä artikkeleita, me pystymme yhdistämään nämä kaksi demokratian vaatimusta toisiinsa. Ja me käytämme internetiä hyväksemme. Tietystikin internet, internet ei ole mikään ihmelääke Euroopan kanssa, että kannattaa katsottuna tänä päivänä. Se on kuitenkin merkittävin tiedonvälitysmedia nuorten elämässä. Barack on vaalikampanjan yhteydessä Yhdysvalloissa ihmiset pystyvät seuraamaan tilannetta, samoin Pepe Grillan tapausta Italiassa. Tämä on e- ainutlaatuinen tilaisuus seurata maailman tapahtumia internetin välityksellä. Olemme kehittäneet myöskin mobiiliversioita ja myöskin so- sosiaalista media- mediakautta hyväksi Facebookia, ja pikaviesti, pikaviesti ja niin poispäin. Tämä tarkoittaa sitä, että tilanne on muuttunut täysin senkin, kun neljä vuotta sitten Press Europa aloitti toimensa. Press Europa toimii tällaisena viitefoorumina se toimii internetin välityksellä ja se auttaa vastavuorosta ymmärtämystä ja sen syntymistä Euroopan kansalta välillä. Pikapuolin Press Europe tulee erityisestikin keskittymään Euroopan parlamentin asioihin ja tietystikin parlamentin jäsenten toimintaan. Vuonna 2009, kun me perustimme Press Europein edellisten vaalien alla. Press Europe oli tällainen demokraattien tapaispaikka. Tämän jälkeen me kehittäneet toimintamme ja neljä, neljä vuoden koko, kokemusta, meillä, neljä vuotta meillä oli kokemusta toimittajan toimituksesta työstä. On vaarana, että nuoret varsinkin äänestävät kovin harvalukuisesti Euroopan vaaleissa. Me haluamme välittää tietoa eurooppalaisten kesken ja myöskin eh, mahdollistamme sen, että ihmiset voivat sitten vaalipäivänä ilmaista kantansa. 2014 me olemme kehittämme tällaista poliittisen osallistumisen mallia. Me käymme jatkuvasti keskustelua Euroopan kansalaisten kesken ja pyrimme myötä vaikka siihen kanssa jatkuvasti keskustelua valittujen valittujen kanssa. Euroopan parlamentinkin edustajat voivat vedota foorumimme kautta lukijoihin niin, että he tulisivat paremmin mukaan. Kevästä 2013 lähtien me teemme tätä kampanjatyötä kevääseen toukokuun 2014 saakka, kun Eurooppa sitten valitsee edustajansa me pystymme, me pystymme käymään keskustelua keskenään perustuslain kautta. Totesin, että 4. kesäkuuta tiistaina Euroopan parlamentissa meillä on tämä Vox Box käytössä. Sen kautta parlamentin jäsenet ja parlamentin vierailijat ja lukijat voivat pitää yhteyttä toisensa. Lopuksi totesin, että Bresolta katsoo, että Euroopan parlamentti on erittäin tärkeä instituutio eurooppalaisen joskus ristiriitaisenkin ja rakentavan keskustelun käyntipaikkana. Kansallista kulttuuria kunnioittain ja ihmisten jokapäiväisiä näkemyksiä, tavanomaisten tavallisten ihmisten näkemyksiä kunnioittain, me voimme jakaa näkemyksiä eri puolilla Eurooppaa asuvien ihmisten välillä. Samanaikaisesti Press Eurooppa pyrkii luomaan yhteyksiä erilaisten näkemysten välille, vasta näkemysten vaihdon me tulemme tekemään, jatkamaan tätä samaa työtä aina Eurooppa-vaaleihin 2014 saakka. Nyt Charles Pavinta saa puheenvuoron. Hän puhuu seuraavana meidän puolestamme. Eh, kiitos, kiitos puheenjohtaja. Mikrofoni. Now we have the possibility. Nyt tarjottaisiin meillä mahdollisuus esittää kysymyksiä. Press Europe on tärkeä, siksi saitte kutsu, mutta eh, en tiedä, ehkä kuitenkaan neljä puhujaa Ehkä ette voi paljon lisätä siihen, mitä tässä jo tuli äskeisistä puheenvuoroista ilmi. Eli pidetään näistä aikarajoista kiinni. No niin, kollegat, kuka haluaa käyttää ensimmäisen puheenvuoron? Martin, please. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin, hyvät naiset ja herrat, haluaisin onnitella teitä työstä, jota teette. Olen tietysti tavannut teidät aikaisemminkin ja olemme keskustelleet toimistanne. Teette todellakin erinomaisen hyvää työtä. Minä ainakin eh, kannatan teitä ja seuraan teitä täältä puhelimeni kautta ja voin eh, suositella, että kaikki tekevät samoin, koska tämä on yksi niistä sovelluksista, mm, joka tarjoaa mahdollisuuden keskustella ja todellakin eh, luoda tällainen aito eurooppalainen foorumi tila. Eli tästä teitä todellakin on syytä onnitella. Kuitenkin elätte vaarallista elämää siinä mielessä, että nämä toimielimet teitä taloudellisesti tukevat – ja keskustelua äh, käydään ja kysymyksiäkin on tarkoitus esittää, joten esitän itsekin muutaman tässä. Tällainen hieno kartta, 73 prosenttia väestöstä ja äh, sitten kielten määrä. Tästä ehkä nyt Skandinavia on unohtunut kokonaan tästä kartasta. Jostain syntyy sellainen vaikutelma. Romania kyllä löytyy ja se on ihan hyvä juttu. Mutta yhden huolenaiheen kuitenkin esiin nostan, ja se on se, että olisi todellakin hyvä, jos pyrkisitte valloittamaan myöskin Skandinavian alueen, koska potentiaalisista lukijoista varsin moni varmasti löytyisi nimenomaan Pohjoismaista. Varmasti siellä mielellään seurattaisiin keskustelua tai käydään keskisessä eteläisessä Euroopassa. Eli tällainen suositus, ehdotus. ja varsin menestyksekkäästi käännätte eh, lehtien artikkeleita. Entäpä sitten kuvamateriaali? Tulevina vuosina yli 90 prosenttia siitä, mitä kulutetaan tiedosta puhuttaessa liittyy kuviin. Tekin taisitte todeta, että teillä on joitain ajatuksia siitä, miten saavuttaa nuori lukijakunta. Ja nuoret nimenomaan saavat melkein kaiken tietonsa kuvamateriaalin pohjalta netistä, televisiosta. Ja kysyisinkin, onko teillä ajatuksia siitä, miten tämän seikan ehkä mahdollisesti voisitte huomioida ja vielä yksi loppukysymys. Tätä tulee ensi vuoden vaaleihin. Onko teillä mitään ajatusta, suunnitelmaa siitä, miten aiotte hoitaa ja kattaa myöskin nämä mm, europarlamenttivaalit tulevana vuonna? Tänään seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos, puhun ranskaksi. Täällä ei ole Portugalin koppia tänään joten varajäsenillä ei välttämättä saa tulkkausta. Kiitän. Oli myös innokas lukija. Tiedän, että Press Europein Portugalin virsta luetaan niin Portugalissa kuin Portugalin ulkopuolella. Ja tämän kriisin myötä Afrikassa ja Brasiliassakin seurataan tilannetta. Englanninkielistä versiota luetaan paljon Yhdysvalloissa ja olen nähnyt sitä siterattavan talousblogeissa usein. Ja ennen kaikkea kiitos paljon. Haluaisin puhua teille näistä tulevan vuoden vaaleista. Niin haluaisin puhua teille päätöslauselmasta, joka on hyväksytty viime vuoden lopulla liittyen näihin vaaleihin. Ja tämä päätöslauselma No, sitä on nostettu esille, mutta se on hieman pimennossa vielä. Siinä on tärkeitä tarkistuksia ja mikäli lehdistö ei auta meitä, niin me emme saa näitä tarkistuksia vietyä läpi, joten me pyysimme eurooppalaisia öö, poliittisia ryhmiä esittelemään ehdokkaansa komission, omat ehdokkaansa komission jäseneksi. Se on tärkeää sillä poliittiset ryhmät vastaavat ehkä puolta päätäntävallasta. Ja tässä haluttiin, että ehdokkaalla on poliittinen ohjelma. Tässä saattaa joutua ehdokkaaksi ilman ohjelmaa ainoastaan sen takia. No, tämä oli tässä halutaan, että komission, mm, komission ehdolla olevilla on ohjelma ja on erittäin hyvä, että nämä ohjelmat käännettäisiin näillä kielillä, joita te tarjoatte. Siten voitaisiin, ihmiset voitaisiin verrata näitä eri ehdokkaita paremmin. Lisäksi pyydettiin sitä, että olisi Euroopan laajuinen kampanja. Me saimme hyväksytyksi tarkistuksen, jossa pyydetään, että ehdolla olevat ehdokkaat komission puheenjohtajaksi siis ehdottaisivat nämä kaikki ehdottaisivat ohjelmansa kaikissa 27-28 jäsenvaltiossa. Se olisi erittäin tärkeää, että voidaan tehdä kampanja Berliinin, Lontoon ja Pariisin välillä. Ja ollaan näitä viime aikoina, että olisi erittäin tärkeää, että aloitetaan vaikkapa Atenasta näiden perinteisten kaupunkien sijaan siten, että mennään Atenan ja perustellaan Kreikaksi tätä omaa ohjelmaa ja miksi Kreikan tulee kuulua Euroopan unioniin. Ja jotta näin voitaisiin tehdä, tulisi olla erittäin hyvä journalistien ja lehtien verkosto, jotka kokoontuvat hyvissä ajoin ennen vaaleja, jotta he valmistelevat kenttää ja kertovat, kuinka me tulemme valmistelemaan näitä keskusteluja, joita tullaan käymään pääkaupungeissa, yliopistokeskuksissa, Euroopassa kaikkialla. Tässä pitää olla käyttää mielikuvitusta. Sata vuotta sitten äh, Yhdysvaltojen presidenttiehdokkaat tekivät junakampanjoita. Vaalikokoukset tapahtuivat juna-asemilla, mutta nyt tulee käyttää mielikuvituksellisia vaihtoehtoja, jotta puheenjohtaja, komission puheenjohtajaehdokkaat kävisivät kaikissa maissa. Ja mielestäni tämä tukisi eurooppalaista demokratiaa ja te tuette tätä työtä erittäin paljon. Kiitos. Vielen Dank, aber wir sollten... Kiitos. Press Europe ehkä nyt ei kuitenkaan äh, toimia äh, vaaleissa puolestaan me tietysti voimme pyytää heitä raportoimaan, mutta mitään vaali joita me tulee olemaan, silloinhan tietysti jokainen kääntyisi eh, helposti teidän puoleen, niin minäkin voisin niin tehdä, mutta en nyt varmasti oikeasti kuitenkaan. Hyvä. Saitte kutsun tänne. Olen tutustunut teihin ja itse eh, varsin aktiivisesti käytän palveluitanne. Ja tässä hyvä on se, että on syytä tukea järjestöä, joka varsin Euroopan Euroopan kat- Eurooppaa kattavasti käsittelee erilaisia kysymyksiä linkittämättä toisiinsa ja se on erinomainen asia. Se, miten raportoitte esimerkiksi Kyproksesta, kerrotte, miten asia nähdään Ranskassa, miten Kyproksessa, miten Saksassa. Näin saa hyvän vaikutelman siitä, miten erilaisia olemme ja miten erilaisia näkökulmia asioihin eri puolilla on, aina sen mukaan, mistä vinkkelistä asia tarkastelee tässä tänään keskusteltiimme täällä jo uhanalaisista kielistä. Emmekä nyt varmasti toivo, että pikukielillä, bretoniksi tai korsikan kielellä lähtisitte juttuja laatimaan, mutta niin kuin tässä kollega totesi, olisi ehkä hyvä, jos saisitte vähän täytettyä näitä valkoisia plänttejä Pohjoismaidenkin äh, vinkkeli olisi hyvä saada tietoon. Monesti he ovat tällaisia äh, kylmähermoisempia ja vähän ähm, rauhallisempia ehkä kuin monet muut. Ja tällä tavalla saataisiin vähän tasapainoa ehkä näihin näkemyksiin. Romania löytyy jo, no hyvä asia, kyllä. Mutta Unkari ei, se ei ole vielä mukana. Ja Unkari olisi ainakin näinä aikoina varsin tärkeää senkin vuoksi, että unkarin kieli on sellainen, että sitä ei kovinkaan moni puhuu. Ja sen takia mm, paljon sitä, mitä Unkarissa tapahtuu, ei oikein hyvin tule perille kielellistä syystä johtuen. Olin jokin aika sitten Unkarissa ja ähm, totesin, että jos ähm, perustuslaki olette laatimassa ja ajattelette, että se olisi ehkä ongelmallinen, niin kääntäkää se edes englanniksi, että saadaan viesti perille, koska se, minkä me käsimme saamme, on ensimmäinen käännös, jonka alkuperästä ei ole tietoa ja, siitä, ja sen tulkinnasta sitten saattaa syntyä epäselvyyksiä. No ei välttämättä, mutta näinkin saattaa käydä. Ja näin ollen pitäisin tärkeänä sitä, että voisi jotain tietoa saada Unkarista. Eli olisi hyvä, jos voisitte luoda yhteyksiä Unkarin kollegoihin. Kyllähän Unkarissa on muitakin toimittajia ja lehtiä kuin pelkästään näitä hallituksen tukemia No, mainitsin esimerkkinä tässä Unkarin, mutta on tässä muitakin, jotka vielä puuttuvat. Eli olisi hyvä, jos vielä kasvaisi ja näin tulisi vielä vähän moninaisuutta toiminne lisää. Henkilökohtaisesti pitäisi sitä hyvänä, mutta e, e, esimerkiksi Balkan olisi mielenkiintoinen, mutta vielä tärkeämpi kyllä tämä Unkari. Täällä on, oliko vielä kysymyksiä? Ei näytä olevan. No puheenvuoron saa nyt tämä mies tästä keskeltä, paksu tummatukkainen mies. Nyt saatte käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Vastaan äh, joihinkin kysymyksiin. Ja kollegat voivat sitten jatkaa. Puuttuvat maat, Skandinavia. Neljä vuotta sittenhän tämä hanke syntyi ja e, tässä kasvamme pikkuhiljaa. Ja tarkoitus olisi e, laajentua ainakin niille alueille, jotka ovat varsin tärkeässä roolissa laadusta puhuttaessa. Eli ajatuksena olisi laajentua kyllä, mutta vähän se riippuu myös siitä, mitä tapahtuu komission kanssa. Ja sitten eh, videomateriaali, kuva, tästä kollega varmasti jatkaa, mutta selvää on, että se on tärkeä viestintämuoto, varsinkin kun kohderyhmänä ovat nuoret. Tätäkin on ajateltu eh, mukaan otettavaksi, mutta tämäkin aiheuttaa lisäkustannuksia verrattuna pelkkiin eh, artikkeliteksteihin. Ja sitten vuoden 2014 europarlamentin vaalit. Tätä eh, Press Europea voitaisiin käyttää välineenä, joka esimerkiksi esittelisi eh, kandidaatteja ja näin toisi eh, laajemmin tietoisuuteen Euroopan parlamentin toimia. No Press Europehan on eh, hanke ja kyllä parlamenttivaalit ovat tärkeä aihe ja ajatus on nostaa esiin keskustelua, tuoda esiin eri näkökulmia, kantoja – ja myöskin epäilyksiä tarkastella, joita joissain jäsenmaissa on. Ja ehkä eh, keskustelulla, lisätiedolla voitaisiin hieman näitä epäilyksiä hälventää. Eli tältä kannalta katsottuna, jos tällaista paneurooppalaista, melkein paneurooppalaista ainakin eh, lehdistöverkostoa hyödynnettäisiin, jotta saadaan eri näkökulmat tuotua esiin, sellaisetkin, eh, jotka eivät välttämättä aina poliittisilta painotuksilta ole kaikkein tärkeitä, mutta saattavat tietyissä tilanteissa sellaisiksi muodostua. Esimerkiksi Kreikka, Kypros voidaan mainita. Ja sitten vastakkaiset näkemykset, eh, mitä ajatellaan keskisessä Euroopassa esimerkiksi Saksassa, Itävallassa, mitä sitten samasta asiasta vaikka Kyproksella. Tällaiset näkemykset on hyvä huomioida. Ja sitten näistä muista kysymyksistä varmasti tästä kollegani voi jatkaa. Das Wort übergebe ich, Herr Morris. <laughs> Merci, Madame la Présidente. Euh, Kiitos, puheenjohtaja. Vastatakseni kysymykseen siitä, kuinka me voimme antaa luettavaksi muunkielisiä. Öö, me siis katamme 27 Euroopan unionin maata, mutta meillä on 10 kieltä, joita me tarjoamme. Ja lisäksi otamme huomioon ympäröiviä maita ja ehdokasmaita, Makedonia tai Turkki vaikkapa. Ja kun Unkarissa äänestettiin öö, perustuslaista, niin siellä on, me keskustelimme asiasta kolmen eri lehden kanssa, oppositio- ja hallitusmielisten lehtien kanssa, ja meidän, me käänsimme nämä meidän eri kielille, eli 73 prosenttia pystyi omalla kielellä lukemaan näitä. Tämä oli eurooppalainen katsaus. Meillä oli siis katsaus näihin reaktioihin, mitä Unkarissa koettiin, ja sitten siihen, mitä täällä, mitä muuakin Euroopassa sanottiin. Skandinavia on unohdettu sen takia, että halusimme saada tietyn tasapainon, kun tehtiin, luotiin, päätettiin näistä kielistä muutama vuosi sitten suuret historialliset kielet, niin sitten halusimme tiettyjä kieliä, Puola, Tsekki muun muassa, jotka olivat uusia kieliä, ja meillä oli valintakriteerinä se, että Pohjoismaissa Skandinavissa puhutaan paljon paremmin kieliä, englantia muun muassa, kuin näissä kielimaissa. Ja meillä sitten tuli kieliksi valikoitu Romania ja Puola. Nämä me halusimme löytää mahdollisimman, tavoittaa mahdollisimman monta eurooppalaista, jotka sitten voivat omalla äidinkielellä lukea näitä. Mitä tulee kuviin Press, Press Europeissa viimeisen neljän vuoden aikana me olemme pyrkineet parantamaan meidän mahdollisuutta luoda artik- katsoa, hakea näitä artikkeleita, joita me levitämme eri Euroopan kielistä. Se vaatii melko paljon työtä. Me tiedämme, että verk- verkkotyökalujen kautta kuvat ovat yhä tärkeämpiä. Ja muutaman viikon kuluttua meillä on, me pystymme laittamaan tällaisia web-dokumentteja verkkoon. Me pyrimme myös julkaisemaan videoita ja meillä on kumppanuushanke, jonka avulla eh, Eli me haluamme että ihmiset pääsevät käsiksi näihin videokuviin kymmenellä eri kielellä laadukkaasti, joka on tämä meidän sitoumuksemme. Merci beaucoup. Il y a encore euh, une question. Niin, onko täällä vielä jotakin kysyttävää jollakin? Herra Boresha viimeisenä. Ja esitkää kysymys sitten. Varso, państwa Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä puhuttiin aiemmasta aiheesta, eli siitä, kuinka suhtautua kieliin ja kuinka kommunikoidaan johdonmukaisesti että mitä seuraamuksia kielillä on kommunikaation osatekijänä. Tämän tyyppinen foorumi, se pitäisi saada kaikki merkittävät tiedot ja se pitää toimia objektiivisesti. Tiedon täytyy olla objektiivista ja täytyy objektiivisesti kertoa siitä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu. Ja siksi pitää seurata eri medioita jäsenvaltiossa, vasemmistoista ja oikeistolaista mediaa. Minä itse olen puolalainen. Puolan hyvä esimerkki tästä ilmiöstä. Se, mitä Euroopassa ja maailmalla tapahtuu, välittyy medi- Puolan median kautta suhteellisen rajoitetulla tavalla. Ihmistä on hieman vaikea tietää, mitä Euroopassa tai Euroopan parlamentissa tapahtuu. Viesti on kovin rajallinen, sillä kerrotaan lähinnä eurooppalaisista huippukokouksista, mutta ei paljon muusta. Kuitenkin on kyse siitä, että meidän pitäisi tiedottaa kansallisille asioista. Mediat vain keskittyvät sisäisiin päivän polttaviin kysymyksiin, maan sisäisiin kysymyksiin. Tämä on täysin normaalia. Te teette hienoa työtä kyllä, mutta minun uskoakseni nyt pitäisi keksiä jonkinlainen keino, jolla voitaisiin saada puolalaiset, italialaiset, kreikkalaiset, paremmin ymmärtämään asioita, tietoisemmiksi tehdä heitä asioista. Siksi pitäisi kansanomaistaa teidän työtänne, työtä, jota te teette eri jäsenvaltioissa niin, että teidän foorumistanne tulee jonkinlainen tiedonvälityskanava, jonka kautta jäsenvaltiossa asuvat ihmiset saavat tietoa. Teidän työtänne pitäisi tuoda lähemmäksi kansalaisia – alueelle ja paikallistasollekin. Tiedon välityksen edistäminen on tässä merkittävää. Kuinka te itse näette mahdollisuutenne välittää paremmin tietoa kansalaisille jäsenvaltioissa, koska tässä on paljon puutteita. Please. Eh, ja, ich eh. Haluatko joku vastata? No, voin yrittää vastata. Niin, puheenjohtaja. Kiitos ja kiitos kaikille esitetyistä kiitoksista Press Europein suuntaan. Tekin totesitte, että teemme ainutlaatuista työtä. Mutta tehän näette vain tämän hankkeen lopullisen version, mutta taustalla on paljon taustavoimia ja paljon mielenkiintoista taustatyötä. Se työ, mitä teemme, ei suinkaan ole helppoa, niin kuin täälläkin todettiin, mutta tähän hankkeeseen mentiin ja onneksi komission tuella se mahdollistui ja näin saatiin aikaan tällainen tietoa välittävä tuote, josta varmasti voi olla ylpeä. Tämältä ainakin itse olen. Ja jos ajateltaisiin, että laajennettaisiin tietolähteitä, se on tietysti mahdollista varmasti, mutta ajan kysymys ja sama pätee myöskin näihin jäsenmaihin. Ja kaikki näihin uudistuksiin liittyy aina tämä kustannus, kustannuspuoli myöskin. Mutta tässä yhteydessä haluaisin kiittää siitä, kun täällä nostettiin esiin se seikka, että suurin osa käyttämistämme eh, tiedoista välittyy kuvien kautta. No en tiedä, tämä ei ehkä kuitenkaan ihan välttämättä pidä paikkaansa. Totta kai kuvia käytetään ja tietokone eh, tai puhelimen tai tabletin ruudulta tietoja etsitään, eh, mutta uskoisin, että Press on tässä kilpailuhyöty. Se on nuortenkin keskuudessa aina vain tunnetumpi. Te, teillä varmasti on sukulaislapsia, jotka hyvin tietävät, miten, nyt, miten nykytekniikka toimii. Ja mm, tällä tavalla nimenomaan tämän tyyppiset tietolähteet ovat hyödylliset. Ja voimme ajatella yhteyksiä myöskin paikallisiin lähteisiin. Kiitos. Kiitos. Komissiosta ei taida olla täällä edustaja paikalla. Vai? halu, on, mikä on tilanne. Kukaan ei halua käyttää komissiosta puheenvuoroa. No, ei tarvitsekaan, kunhan vain ää, äh, raha tulee. Nyt melkein kaikki teistä käytitte puheenvuoron. Hyvä, vaikka kaksi vain sai alusta. Hyvä, kiitos, että pääsitte tänne. Oli hyvä, että tämä keskustelu käytiin. Kaikki täällä olevista eivät välttämättä äh, asiasta vielä tienneet ja nyt sitten voidaan viedä viestiä eteenpäin. Minä ainakin olen iloinen, kun aamusella voin eh, tämän palvelun kautta tutustua asioihin, joita en muuten lukisi. Näin horisontti laajenee. Hyvä. Nyt ö, eh, tämä osuus päättyy ja jatkamme koordinaattoreiden kokouksella. Kaikki muut, olkaa hyvä, poistukaa salista.